hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Konsolitoitu ehdotus 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty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 vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nyt tulemme loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. suurella enemmistöllä 42 puolesta 5 vastaan, kolme tyhjää. Ja nyt meidän täytyy äänestää vielä suullisesta kysymyksestä. Niin ikään koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut François Grostetille, Nesse Schindlesille, Antoa Paratosi, Marina Janakudakisille, Marisa Matiasille ja Vestorosille. Onnittelut tästä hyvästä äänestystuloksesta ja kiitos myös sihteeristölle, joka on tehnyt nämä valmistelutyöt tulemme kohtaan yhdeksän, joka koskee, koskee elintarvikehävikkiä. Elintarvikehävikkiä ja esittelijä. Tästäkin me äänestämme. Aloitamme kompromissista yksi. Äänet puolesta. Vastaan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 Ja identtiset tarkistus 1 ja 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä ja viisi ovat yhteen sopivat puolesta. Vastaan. Ai anteeksi, ei. Ensin neljä. Ensin äänestämme tarkistuksesta neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 ja 14 identtiset puolesta. Vastaan ääni raukeavat niin. 14. Toinen osa puolesta. Niin siis tässä on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa ensin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan. 36. Match päättyy. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hyväksytty. 52 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 62 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. 63 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 suullisen tarkistuksen kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. äästys päättyy. Se on meni tiukoille. Hyväksytty. 89 ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta ei ja 15 tyhjää. Onnittelut Anna Rosbachille tästä mietinnöstä, jossa on siis kysymys se, kuinka voidaan välttää elintarvikehävikki. Hävikki. Erittäin tärkeä aihe. Ja tähän sitten päättyi tämän aamupäivän äänestykset esityslistalla jatkamme kokousta eteenpäin kohdalla 10 aiheena energiatehokkuus ja uusi, uudet direktiivit. Esittelijä on Peter Liise. Ja annankin hänelle nyt sitten puheenvuoron niin, että hän saa esitellä tämän hyvin tärkeän mietinnön sekä ilmaston että sitä resurssitehokkuuden kannalta. Se, joka ei halua kuunnella tätä mietintöä, voisi mielellään nopeasti ja hiljaa poistua salista. Odotamme 10 sekuntia. melden sich welche zu PowerPoints. So, ich glaube, es ist wieder so ruhig, dass wir weitermachen können. No niin, eiköhän me pääse nyt aloittelemaan. Peter Liise, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän minä kiitän kaikkia kollegoja. Minä kiitän nyt myös siitä, että kollegat ovat täällä ja ovat hiljaa. Kiitoksia vaan oikein paljon. Ja sitten sydämelliset kiitokset lukuisista tarkastuksista. Se osoittaa ensinnäkin tämän asiakirjan tärkeyden Envivaliokunnalle. Ja äh, mielestäni noissa tarkistuksissa oli myös oikein hyviä ideoita, joille voimme rakentaa. Euroopan komission ehdotus on ydinelementti Chris Davisin mietinnöstähän keskustelimme eilen, ja komissio lähtee siitä, että 20 prosenttia on säästötavoite, energiansäästötavoite siten kuin 2007 päätettiin. Tästä siis pidetään kiinni ja tämä on tärkeää, että täällä on jonkun verran tarkistuksia siitä, että tätä tavoitetta vahvistettaisiin tai heikennettäisiin, mutta jos me eilen saimme vahvan konsensuksen siitä, että me tuemme Chris Davisia etenemissuunnitelman suhteen, niin sitten meidän mielestäni pitäisi pitää kiinni komission tavoitteesta. Täällä on monien kollegojen tarkistuksia, jotka haluaisivat vahvistaa säästötavoitetta siten, että saataisiin aikaan absoluuttinen säästö vuoteen 2007 verrattuna Komissio on omassa ehdotuksessaan ehdottanut säästöä verrattuna projektioihin. Ja näin saadaan melkein maaginen 368 miljoonaa tonnia säästö. Tämä ei ole siis absoluuttinen, vaan projektioon liittyvä. Se on suhteellisena lukuna 12,9 prosenttia, mutta tämä altaa meille nyt realistisemman tavoitteen, jos ajatellaan myös Keski- ja Itä-Euroopan valtioita. Ja siksi meidän ei pitäisi nyt, nyt vahvistaa tätä tavoitetta tai koventaa sitä, mutta mielestäni meidän ei myöskään pitäisi esittää niin sanottua energiatuottavuus tavoitetta, koska silloin etenemissuunnitelma ei pääsisi tavoitteeseensa. Siksi meidän pitäisi tässä asiassa seurata komission ehdotusta. Otan hyvin vakavasti sen, kun jotkut kollegat sanovat, että meidän täytyy katsoa energiaintensiivistä teollista hiilivuoto äh, uhka teollisuutta, mutta tässä jotkut kollegat ovat mielestäni esittäneet hyvin viisaita ehdotuksia 333 ja 334 tarkistukset Kadinilta ja muilta ehdottavat, että erityisesti kiinnittäisimme huomiota energiatehokkaaseen, energiaintensiivisen anteeksi teollisuuteen, emmekä ehdottaisi ö, tuottavuuskattoa tässä itse direktiivissä ilman, että me asetamme tämän tavoitteen sinänsä kyseenalaiseksi. Jäsenmailla olisi silti velvollisuus saavuttaa oma kansallinen tavoitteensa oman arvioni mukaan näissä tarkistuksissa. Joissakin kohdissa komission ehdotus kovenee ja toisaalta tulee joustavammaksi. Kun katsoo läpi nämä tarkistuksen, tarkistukset, niin varsinkin artikloissa 1, 3 ja 19 kansalliset jotka määrittelevät kansalliset tavoitteet ja joita täsmennetään liitteessä yksi, eh, joita siis perus, perustavanlaatuisesti kannatan ja niiden nojalla sitten tavoite loppujen lopuksi saavutetaan, mutta monet kollegat sitten toisaalta taas toivoisivat lisää joustavuutta konkreettisissa komission ehdottamissa toimenpiteissä, esimerkiksi artiklassa 4, 3 prosentin säästötavoite julkisissa rakennuksissa tai sitten toisessa kohtaa julkisissa kilpailuissa julkisissa hankinnoissa, anteeksi, jotka vaativat kollegojen mielestä enemmän joustavuutta ja meidän pitäisikin tämän, tältä pohjalta jatkaa työskentelyä, muotoilla tarkasti, miten tavoite saavutetaan ja myös takeet siitä ja sitten komissiolle mahdollisuudet puuttua asioihin, jos jäsenmaat eivät ole oikealla tiellä. Richard Weber on vaatii yksi selitteisesti sitovaa tavoitetta jäsenmaille, joka jakautuu jäsenmaiden kesken niin, että saamme 20 prosenttia säästetyksi projektioon verrattuna ja sitten ehdottaa, että koko artikla jätettäisiin pois. Voisin kuvitella, että tämä voisi loppujen lopuksi olla hyvä ehdotus. Viime viikolla kävin keskusteluja komission kanssa ja se, siinä kuitenkin kävi ilmi, että jäsenmaat eivät vieläkään ole valmiita lähtemään tällaiselle tielle. Siksi meidän pitäisi ehkä löytää keskitie, kansallisten tavoitteiden koventaminen ja jonkinlainen joustavoittaminen niiden instrumenttien suhteen, joita komissio ehdottaa, niin että eivät ne instrumentit jää pois, vaan niitä tehtäisiin joustavammaksi. Eli tätä meidän pitäisi nyt pohtia tarkkaan. Tänään iltapäivällähän meillä on jo ensimmäinen varjo kokous. Meidän valiokunnallemme aivan erityisen tärkeää, tässähän meillä on oikeastaan eksklusiivinen kompetenssi, on päästökauppajärjestelmä ja effort sharing. Jotkut kollegat sanovat hyvin päättäväisesti, että me haluamme jo nyt että komistio ottaa markkinoilta pois sertifikaatteja ja että sertifikaatin hinta ikään kuin komission asioihin puuttumisen kautta jo nyt vakiintuisi tai sitä nostettaisiin, saataisiin ajettua ylöspäin. Chris Davisin kanssa puhuimmekin tästä jo eilen, minun on hieman vaikea ajatella näin radikaalin ehdotuksen hyväksymistä. Ja olen myös varma siitä, että täällä valiokunnassakin ja koko parlamentissa tästä tulee aikamoinen keskustelu. Ehdottaisinkin, että annamme komissiolle hieman ankaramman mandaatin tarkkailla markkinoita. Kun suhdanne nousee, niin sertifikaatin hintakin nousee ja jos tulee lama, niin sitten se edelleen laskea. Ja tavoitteenhan pitäisi olla se, että meillä on tarpeeksi kannustimia investoinneille energiatehokkuuden alalla eh, ja matala hiiliteknologioissa, mutta että hiilivuoto eh, yrityksiä emme, emme anna niille lisää taakkaa. Siksi meidän pitäisi antaa komissiolle selkeä toimeksianto ilman, että itse vedämme vielä johtopäätöksiä tästä, lopullisia johtopäätöksiä. Viime viikolla keskustelin tästä yhden asiantuntijan kanssa ja on tämä oikeastaan aivan ilmeistäkin, että monet energiatehokkuustoimenpiteet eivät koske ollenkaan päästökauppa järjestelmää, vaan esimerkiksi rakennus, rakennuksia. Ja tässäkin asiassa meidän täytyisi antaa komissiolle selkeät eväät siitä, että tämä ponnistusten jakaminen täytyy jakaa uudelleen. Lopuksi haluaisin vielä pyytää, että me kaikki yhdessä tekisimme töitä sen hyväksi, että pääsisimme yksimielisyyteen. Itren kanssa pyysimme vahvistettua yhteistyötä ja teollisuusvaliokunta varmasti tulee myös vastaan, mutta ei varmastikaan sillä tavalla kuin me toivoisimme, mutta jonkinlaisen kompromissin pohjalta ja meidän täytyy nyt tulevina päivinä saada aikaan selvitys tästä, jotta ennen äänestystä myös tiedämme, minkälaista menettelytapaa ITRE tulee käyttämään, kun se työstää meidän tarkistuksiamme. Kiitoksia vielä kerran kaikille kollegoille, jotka ovat näitä tarkistuksia tehneet. Uskoisin, että olemme hyvällä tiellä ja me voimme erityisesti pien, pien, pk-yritysten e, hyväksi ja sitten öljyä ja kaasua tuottavien maiden e, hankaluudeksi, e, mutta myös ympäristön hyväksi me voimme tässä jotain saavuttaa. Mielestäni tarkistukset ovat oikein hyviä. Olen varma, että kun 20.12. tästä äänestää, pääse, äänestetään, pääsemme hyvin kompromisseihin. Kiitoksia. Peter Liese, Kiitoksia Peter Liese Teollisuusvaliokuntahan äänestää 24.1. ja meillä on 20. joulukuuta mm, oma kokous ja tämä on ilmaston suojelulle erittäin suuri teema, tämä energiatehokkuus. Kiitoksia työstäsi Petra Liise ja 440 tarkistusta toivotaan, että kompromissitarkistuksia tulee paljon. Sitten meillä on varjoesittelijä, joka pyysi puheen Pavel Pärpots. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Olen vakuuttunut siitä, että kykenemme tämän hyvän työn viemään erinomaisella tavalla päätökseen, vaikkakin tarkistuksia on esitetty 440, niin olen vakuuttunut, että keskusteluissa varjoesittelyiden kesken eh, olemme vakuuttuneita yhteisestä tavoitteesta ja kykenemme löytämään kompromisseja. Kompromisseja, jotka ovat laadullisesti hyviä. Haluaisin ottaa esiin muutamia sosiaalidemokraatteja kuntien prioriteetteja. Liikenne on yksi niistä, joka sehän liittyy nimenomaan energiatehokkuuteen. Ja jos ei liikennettä oteta mukaan energiatehokkuuteen, niin siinä jäisi paljon potentiaalia hyöty, hyödyttämättä. Päästökauppajärjestelmä kuuluu myös prioriteetteihin nimenomaan kuluttajan kannalta. Sitten älymittarit, kotitaloudet, energiaköyhyys, sosiaalinen asuminen, energiaköyhyyskäsitteen mukaan ottaminen tähän direktiiviin olisi tärkeää. Kiitän Linda McEvania hänen tekemistään tarkistuksista, jotka vahvistavat auttavat nimenomaan kuluttajaa informaation antamisen kannalta. Tarkistuksissa on myös tarkistus, jolla halutaan kaataa koko direktiivistä me emme kannata. Kiittäisi myös edustaja Seberiä siitä, että hän on joten tarkistuksen, joka on nimenomaan tulevaisuuteen suuntautuva ja siihen, että saataisiin aikaan kompromissi. Äh, Kiitoksia. Sitten jatkaa niin. Miroslav Utski. Eikö niin? Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Na začátek mi dovolte říct, že eh, naše... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa seuraavaa. Meidän poliittinen ryhmämme tukee koko tätä energiatehokkuusdirektiiviä. Minulle henkilökohtaisesti tämä on oikea tie siitä, miten saamme aikaan kilpailukykyistä Eurooppaa. Kuten tiedätte, olen aina kannattanut sitä, että myös tämä direktiivi meidän teollisuudellemme ja Euroopalle täytyy, sen täytyy olla kannustin eikä taakka. Minä tuen edellistä puhujaa. Mekään emme hyväksyisi sitä, että tämä direktiivi kokonaisuutena hylätään. Mutta meillä on ongelma sitovien tavoitteiden suhteen, vaikka tiedämmekin, että olemme tässä valiokunnassa vähemmistössä, mutta meitä pelottaa se, että joudumme sitten neuvostossa kokemaan vastarintaa. Mitä tulee konkreettisiin tarkistuksiin, minä olen tänään Business Europeista lukenut kommentteja, jotka olivat hyvinkin kiehtovia. Minua kiehtoi se, että kollega Liisen kolmen prosentin sitova tavoite julkisten rakennusten uudistamisessa siellä sai huomiota. Minä ymmärrän tämän oikein hyvin. Tämä on tietynlainen julkisten varojen käyttö yrityksissä, mutta en tiedä sellaiset valtiot kuin esimerkiksi Espanja ja Italia tällä hetkellä voivat, miten niillä on varaa tällaista, tällainen tavoite toteuttaa ilman, että eh, julkinen velka vain kasvaa tarkistusten valtava määrä kertoo siitä, että tätä ö, pidetään hyvin tärkeänä mietintönä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos tämä aihealue menee hyvin eteenpäin, niin se on varmasti hyvin tärkeää, että 2050 etenemissuunnitelman kannalta. Kiitoksia Carl I'm speaking on behalf of Bas Eichhut, who is our uh, shadow. Puhun varjoesittelijämme nimissä ja kiitän Peter Liiseä tästä ehdotuksesta. Luonnollisestikin voitte odottaa joitakin tarkistuksia. Ja tarkistukset liittyvät erityisesti yleisiin energiansäästötavoitteisiin, jotka meidän mielestämme pitäisi olla kaksi prosenttia ja pitäisi myös muotoilla se, miten se tehdään. Ei saa jättää liikennettä ulkopuolelle. Mutta toinen puolisko ei ole riittävän riittävän, tavoitteille riittävän kunnianhimoinen. Nimittäin energiakauppa prosenttikaan ei ole 100 prosenttia. Meidän mielestämme siis puolitoista ei riitä. Ja jo yleisesti ottaen alusta lähtien me olemme ehdottaneet, että pitäisi laskea uudelleen kansalliset energiasäästöt, koska 20 prosentin absoluuttinen energiansäästö on oltava se tavoite. Ja tässä skenaariossa on ollut paljon ongelmia laskennan suhteen, emmekä pääse siihen tavoitteeseen, joka meillä pitäisi ilmastonmuutospolitiikassa olla. Absoluuttinen 20 prosentin energiasäästötavoite on kaikista kustannustehokkain tapa saavuttaa myös muut tavoitteet. Eli jos me nyt äh, saavutamme tämän tavoitteen ja säästämme siten rahaa, niin pääsemme pitkälle. Ja mikä sitten tulee energiansäästöihin ja päästökauppajärjestelmään, niin myös siinä olemme esittäneet tarkistuksen muiden kanssa. Yksi. Tässä pitää olla vähennyksiä yli kaksi prosenttia, koska muuten päästöoikeuksia tulee pari miljardia liikaa ja se ei ole hyvä. Jos katsotaan sellaisia alueita, jotka eivät ole mukana päästökaupajärjestelmässä, kuten alueiden lämmitys ja liikenne, niin jos 30 prosenttia eh, niistä vähennyksistä, joita me haluamme tehdä, tulisi noilta aloilta ja 60 prosenttia noin suurin piirtein tulisi päästökauppajärjestelmästä, niin meidän täytyy todella tässä kohtaa muuttaa päästöoikeuksien myöntämisjärjestelmää. Ja on, olikohan minulla vielä jotain muuta? Ai, aikani kuluikin jo. No, hyvä. No, en saanut tässä sanottua kaikkea, mutta alkaa huolehtiko, kyllä meillä vielä muutakin sanottavaa on. Ich muss leider auf die Zeit gucken. Minun täytyy valitettavasti pitää näistä ajoista huolta. Äsken meillä oli pieni ongelma eilen, kun en katsonut aikoja niin tarkkaan. Eli pidetään nyt huoli siitä, että kaikki pääsevät puhumaan. Zabinevits, ole hyvä. Ähm, Kiitos. Minäkin haluaisin ensin kiittää esittelijää, mutta samalla myös sanoa, että ympäristövaliokunta tähän mennessä on aina taistellut sitovista energiatehokkuustavoitteista, eikä meidän pitäisi tästä luopua. Sen vuoksi tar- olen tehnyt vihreiden tarkistuksia, ollut mukana allekirjoittamassa vihreiden tarkistuksia liittyen näihin sitoviin tavoitteisiin. Tämän direktiivin ydin on artiklassa 6, jossa on kysymys vuosittaisesta energiatehokkuustavoitteesta 1,5 prosenttia kaikille energiayrityksille ja jakelijoille. Ilman hyvää energiatehokkuusmekanismin toimeenpanoa velvoittavasti eh, EUn energiasäästötavoitteet eh, eivät toteudu. Energia- ja ympäristötutkimuksen virasto Heidelbergissä tulee vuoteen 2014 mennessä eh, käyttämään vuosittain nimenomaan tähän tutkimukseen ja toimeenpanoon. Ja sitten 5,5-7 miljardia tullaan vähentämään nimenomaan liikenteeltä. Kiitoksia. Oreste Rossi. Joo, uh, Rossi. You want to speak? Haluatteko puhua, herra Rossi? Herra Rossi, haluatteko puhua? Kyllä vaan, kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin me olemme pyytäneet, että koko komission ehdotus hylättäisiin, koska meidän mielestämme se on aivan liian raskas tällä tavalla muotoiltuna. Mutta kuusi artikla, joka koskee näitä energiansäästövelvoitteita, ja kymmenen artiklassa puhutaan samasta teknologiasta, eli ja sitten 19 artikla, jossa on kansallisia velvoitteita tulevaisuudelle näistä 30 prosentin vähennyksistä 2015 vuoteen mennessä ja nyt on jo joitakin asioita voimassa. Esimerkiksi liikennealueella ja vihreiden ehdotus oli se, että päästökauppaoikeuksien jakojärjestelmää muutettaisiin. Tämä pitäisi lähettää takaisin komissioon ja siellä pitäisi laatia kokonaan uusi ehdotus. Sitten taas yksityisten rakennusten saneeraus. Se on tyydyttävä ehdotus, mutta kolmas, kolme prosenttia kans, julkisesta kalustosta on tässä mukana. Ja joidenkin vanhojenkin rakennusten uudistaminen on mahdollista. Me suhtaudumme tähän hyvin kriittisesti. Jotkut esittelijän ehdotukset ovat hyvinkin pelottavia ja meidän mielestämme olisi parasta, jos tämä koko komission tekemä ehdotus hylättäisiin. Kiitoksia. Tässä olivat varjoesittelijät. Sitten tulemme muihin puhujiin. Richard Sivä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos Peter Liise tästä mietinnöstä. Meille kaikille pitäisi olla keskeistä se, että 300 86,4 megatonnia öljyä saamme säästetyksi 2020 mennessä. Artikla 3 pitäisi saada sitovaksi. Tämä on minusta tärkeää ja tiedän, että vastarintaa jäsenmaissa on kovasti, mutta mielestäni tämä on nimenomaan koko tämän ehdotuksen ihan keskeinen asia. Komission lähestymistapa on toki kiinnostava. Eli sitovana toimenpiteenä, ja jos se ei onnistu, niin sitovana tavoitteena. Mutta se, miten paljon työtä tähän menee, tulee olemaan liian suuri suhteessa siihen, mitä voimme saada aikaan. Kyse on siitä, kuinka paljon ettei meidän pitäisi tähän tavoitteeseen pyrkiä, mutta meidän pitäisi sitten vastavuoroisesti jäsenmaille antaa joustavuusmahdollisuuksia sen suhteen, millä keinoilla he pyrkivät tähän tavoitteeseen, ja komissiokin voi tässä tukea. Ja nämä joustavat laskentatavat, joita pitäisi tukea smart meters ja niin edespäin, kyllä vain, mutta mitä ahtaammaksi me tämän konseptin paketoimme jäsenmaille, sitä enemmän hallinnollisia ponnistuksia siihen menee ja myös päätöksentekoprosessi kestää kauemmin. Eli 2011 lopussa ollaan ja jos jäsenmaat sitten byrokraattisista syistä esimerkiksi äänestävät tätä vastaan ja voi mennä vuoteen 2013 tai 2014. Me menetämme paljon aikaa, eikä meidän pitäisi parlamenttina olla rohkeita ja pyrkiä radikaaliin tulokseen. Nämä ehdotetut toimenpiteet, jos kysyn, miksi juuri nämä eivätkä toiset, jos me, ajatellaan, jos me ajattelemme sektoriaalista aluetta, Meillä on esimerkiksi liikennealueella hirvittävästi sääntöjä jo ennestäänkin ja rakennusten suhteen, ja nyt me vielä uudestaan tuomme lisää sääntöjä energiatehokkuussääntelyn puitteissa. Ja tästä tulee aikamoinen taakka. Luomme tässä aika monimutkaisen systeemin Eurooppaan ilman, että sillä on jokin ihan konkreettinen hyöty. Hyöty on siinä, että me teemme yhdessä määritellyn tavoitteen sitovaksi ja siten myös pakotamme jäsenmaat tähän. Tässä olisi puhdas, yksinkertainen ratkaisu hyvällä toimeenpanolla, paljon toimivampi kuin tällainen äärimmäisen mutkikas, paljon byrokratiaa ja paljon porsaanreikiä mukanaan tuova byrokratia, joka ei sitten vie meitä tavoitteeseen, vaikka olisimme päässeet miljoonasta toimenpiteestä yksimielisyyteen. Eikö me, me, emmekö me voisi nyt naulata jäsenmaita tähän tavoitteeseen kiinni ja antaa sitten lisää joustavuutta toimenpiteiden valinnassa? Kiitos. Kiitoksia Richard Ziba. Eli tavoitteesta sitova, mutta miten päästään tavoitteeseen siinä joustavuutta? Haluan tähän tässä itsekin kysyä Peter Liiseltä kolmen prosentin tavoitteesta julkisten rakennusten saneerauksen suhteen. Minä en tätä tavoitetta millään lailla vastusta, koska rakennuskanta on todella iso energiatehokkuuden osa-alue ja vaatii, oikeastaan se tuo myös mukanaan investointeja ja työpaikkoja, mutta onhan sitten tietysti hyvinkin erilaisia tilanteita eri paikoissa. Esimerkiksi jos ajatellaan sosiaalista rakentamista, sosiaalisia asuntoja, mikä on julkinen rakennus. Meillä on esimerkiksi tällaisia sosiaalisesti annettavia asuntoja, joissa luultavasti tämä kolmen prosentin tavoite on täysin mahdoton saavuttaa ilman tukiaisia, koska tätä vuokra, niin sitä kustannuksia ei voi siitä vuokraan sosiaalisista syistä. Ja rakennuksissa on myös sellainen ongelma, jos katsotaan vuoteen 2050 saakka, niin niitä tullaan purkamaan aika paljon myös tämän väestötekijän takia, koska nämä rakennukset eivät ollenkaan enää sovi 2030-40-luvun vaatimuksiin, vaan niitä puretaan, koska kyllä joustavuutta pitäisi saada rakennettua tähän pakettiin tai muuten nämä kunnalliset yritykset joutuvat ongelmiin tämän tavoitteen saavuttamisessa. Sitten François Grostet, ole hyvä. Merci beaucoup, monsieur Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minun mielestäni olisi parempi, että puhuisimme sitovista tavoitteista sitovien toimenpiteiden sijaan. Mielestäni meidän pitäisi kannustaa julkisia viranomaisia soveltamaan kannustavia so- hankintasopimuksia myöskin energiansäästöjen alalla. Ja jotta on jonkinlainen käyttökelpoinen sopimus, energiakäyttösopimus, energiatehokkuussopimus, niin täytyy voida myös mitata näitä asioita ja silloin on käännyttävä asiantuntijoiden puoleen myös kuulemisten ulkopuolella. Energiatehokkuuden alalla on todella monia vai, tärkeitä vaihtoehtoja, esimerkiksi tekniikoiden uudistaminen ja innovoiminen, ja olen vakuuttunut siitä, että olisi otettava käyttöön jonkinlainen automatismi, ja äly energiajakeluverkostoissa. Ja lisäksi pitäisi ottaa kuluttajat paljon enemmän tähän mukaan. Mehän tiedämme, että että joka ilta on kulutushuippu, kun ihmiset tulevat töistä kotiin ja käynnistävät erilaisia kotitalouskoneita tai muita. Silloin täytyy saada kuluttajat paremmin tähän mukaan, jotta myös kuluttaja käyttäytyisi sillä tavalla, että energiatehokkuus on todella mahdollista. Ja teollisuuden puolesta jos me emme onnistu vakauttamaan sääntöjä, joita me äh, annamme päästökauppajärjestelmän osalta, niin se olisi teollisuudelle todella haitallista. Tätä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa vielä siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja jos me emme onnistu tätä edistämään, niin toimijat menettävät täysin luottamuksensa tähän ja se taas heikentäisi meidän järjestelmämme uskottavuutta ja toimivuutta. Energiatehokkuuden, ähm, energiatehokkuustavoitteiden puolesta täytyisi paljon enemmän määritellä tiettyjä sitovia tavoitteita toimintayksiköiden alalla. Lisäksi on mahdollista käyttää vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jos niiden vaikutus on yhtä merkittävä paitsi jos komissio todella vastustaa niitä. Lisäksi olisi mielestäni tärkeää saada myös sijoittajat tähän mukaan, ei pelkästään niin, että käytetään järjestelmällisesti tietynlaisia teknisiä ratkaisuja, vaan että mahdollisten laitteiden tehokkuus huomioidaan jo valmistusvaiheessa. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota tuotannon siirtämiseen muualle. Kiitos. Suuret kiitokset Teodoris Kulakakis. Thank you. There are... First I would like... Kiitos. Ensin haluaisin sanoa, että Peter Liise on työskennellyt kauan ja tiukkaan tämän aiheen parissa ja mielestäni hän tekee hyvää työtä. Mutta kolme erityistä asiaa. Yksi ovat julkiset rakennukset, kun niitä remontoidaan. Me tiedämme, että budjetit ovat tiukkoja joten meidän on käytettävä veronmaksajien rahoja tehokkaalla tavalla. Sen vuoksi ehdotankin, että kun me puutumme tähän, niin silloin tehdään kustannushyötyanalyysi huomioiden myös tämä julkisen rakennuksen tuleva käyttö. Koska voi olla tilanteita, joissa energiatehokkuus ei liity mitenkään rakennuksen käyttöön rakennus, vaikkapa tyhjä linna, johon me pistämme miljoonia, jotta sitä tulee energiatehokas ja sitten kukaan ei kuitenkaan käytä sitä. Ihan vain esimerkkinä. Toisekseen, kun me ostamme uuden rakennuksen ja sanomme, että sen täytyy olla energiatehokas, meidän täytyy ottaa myös muita tekijöitä huomioon, koska rakennuksen ostaminen on iso asia julkiselle sektorille. Joten tätäkin täytyy hieman katsoa, eikä tehdä tällaisia pimeitä päätöksiä. Ja sitten äh, sähköyritykset, kun niitä käytetään energiatehokkuuden äh, edistäjinä. Sähkölaitoksilla on motiivi myydä sähköä. Ja kun me käytämme niitä energiatehokkuuden kannustajina, niin meidän täytyy katsoa, että nämä kannustimet eivät estä niitä tekemästä työtään. Mm-hmm. Thank you very much. Uh, Anja Weisgerber. Kiitoksia sitten Anja Vaiskeva. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää Peter Liiseä hyvästä analyysistä ja tarkistustenkin analyysistä. Minulla on ihan erityisiä kohtia, joista haluan puhua. Hän sanoi, että meidän pitäisi pohtia sitä, että tehdään toimenpiteistä joustavampia. Sitä voin todella voimakkaasti tukea ja lähtisin liikkeelle art- äh, kohdasta kolme äh, artiklasta neljä, jossa on tämä kolmen prosentin julkisten rakennusten tavoite. Siinä ehdotetaan, että vuosittain kolme prosenttia julkisista rakennuksista saneerataan. Minun mielestäni tämä on liian suuri taakka kunnille. Puheenjohtaja juuri puhuikin tuosta sosiaalisten vuokra-asuntojen rakentamisesta. Kuntien eh, täytyisi nostaa valtavasti saneerausosuuttaan ja tässä minä ehdottaisin kohtuullisempaa tavoitetta. 103 tarkistuksessa ehdotankin 2 prosenttia. Ja yhtä asiaa toistakin asiaa meidän pitäisi pohtia. Onko tarpeellista, että nämä kaksi prosenttia joka vuosi toteutuvat täsmälleen? Mielestäni se ei ole tarpeellista energiatehokkuuden saavuttamiseksi minun mielestä on yhtä tehokasta, jos tähdätään siihen, että vuoteen 2020 mennessä keskimäärin vuosittain 2 prosenttia saadaan tässä aikaan. Tätä ehdotan tarkistuksessa 111, mitä tulee sitten artiklaan 10, kun puhutaan näistä lämpö- ja kylmyysasioista kansallisella tasolla ohjelmista. Ja jäsenmaiden pitäisi nämä suunnitelmat toteuttaa. Ja nämä koskevat ihan eksplisiittisesti kaupunkeja ja maa, maaseutualueita. Lämpö- ja kylmyyssuunnitelmat täytyy soveltaa näihin eri olosuhteisiin ja mielestäni tämä byrokraattinen taakka on tässä ihan valtava. Täytyy kysyä, mitä, mikä on sen hyöty energiatehokkuudelle ja minun mielestäni myös liitteet seitsemän yksityiskohtaiset järjestyssuunnitelmat, joita kunnille esitetään hyvin pitkälle menevät kunnan, kunnallisen itsemääräämisoikeuden alueelle ja pyydänkin, että tätä parannetaan eh, selkeästi. Sitä paitsi artiklassa 10 on myös muitakin kannustimia eh, eh, tehokkaan lämmityksen aikaansaamiseksi. Tämä on erittäin erinomaista teknologiaa, mitä tässä ehdotetaan, mutta joskus tarvitaan kuitenkin kaasuvoimaloita, eh, sitä, että kaasuvoimalat eh, myös eh, voivat olla päällä ilman tätä menetelmää ihan siksi, ettei verkko rasitu hetkittäin liikaa. Kiitoksia. Dankeschön. Kiitoksia. Ansa Westland. Kiitos puheenjohtaja energiat tehokkuus on asia, joka aiheuttaa aika paljon turhautumista, koska sen pitäisi tapahtua oikeastaan ihan itsestään, koska tämän toteuttaminen on niin kannattavaa ja kuitenkaan näin ei tehdä. Ja meidän pitäisi nähdä se niin, että näitä toimenpiteitä ei toimeenpanna. Ja siksi meillä täytyy olla sitovat tavoitteet tällä alueella, vaikkakin jäsenvaltiot tätä vastustavat, koska nähtävästi jäsenvaltiot eivät toteuta mitään, ellei niitä painosteta. Sen lisäksi, ihan kuten Richard Seber ja jo Lainen aikaisemmin ovat sanoneet, niin tämä on hieman ristiriitaista, jos säädellään hyvin tarkasti tässä lainsäädännössä yhtä asiaa, eli näitä julkisia rakennuksia, sen sijaan, että olisi sitoivat olisi sitovat tavoitteet. Olisi paljon houkuttelevampaa, että jäsenvaltiot itse saisivat päättää, missä ne haluavat tehdä energiasäästöjä, sen sijaan, että me täällä päätämme, että se koskee vain julkisia rakennuksia. Vaikka tokikaan en ollenkaan vastusta sitä, että julkisissa rakennuksissakin tehtäisiin paljon, mutta silti pitäisin hyvänä, että meillä olisi joustavat keinot jäsenvaltioissa. 25 prosentin energiankäytön vähennys vuoteen 2020 on tärkeää ja minusta meidän jatkossakin pitäisi painostaa siihen suuntaan. Ja tässä valiokunnassa me olemme puhuneet monta kertaa myös siitä, että me tarvitsemme pitkän aikavälin tavoitteita niin, että teollisuuskin pystyy tietämään, mitä tapahtuu. Ja sen vuoksi tarvitsemme kiinteät tavoitteet vuoteen 2025 ja 2030 niin, että kaikki tietävät, että mihin suuntaan mennään. Tätä pitäisi viedä eteenpäin. Kiitos. Um, and Sweden is a... Kiitoksia. Ja Ruotsihan on maa, jossa nämä rakennusten standardit ovat aika korkealla. Eli miten lasketaan sitten mukaan se, mitä aikaisemmin on tehty. Ehkä jossain toisissa paikoissa Eurooppaa yhtä paljon ei ole tehty jo tähän mennessä. Eli tämä on toinen kysymys, miten tällaiset ponnistukset lasketaan mukaan, jo tehdyt ponnistukset. Sitten Kristiina Gutierrez-Cortinis, ole hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä direktiivi kyllä minua hermostuttaa aika tavalla. Siinä on se vika, että viime, sama vika kuin lainsäädännössä viime aikoina Euroopassa aikaisemmin direktiivejä kypsyteltiin ja tutkittiin hyvin ö, perusteellisesti ja sitten neuvosto hitaasti käsitteli sitä ja lopulta saatiin aikaan hyviä direktiivejä, mutta kun ollaan näin nopeasti kaikki pitää tapahtua, niin silloin unohdetaan tärkeitä asioita ja myöhemmin huomataan, että siellä on vir- ristiriitoja ja lopulta sitten meillä on tässä esimerkiksi erittäin hieno... Universal. Bien. Yo lo encuentro que está desenfocada y por eso no me gusta. Yhteistuotanto yhteistuotantoa tässä ylistetään kovasti, mutta sitten loppujen lopuksi se ei ehkä osoittaudukaan niin hyvin hyväksi. Eli me emme nyt tuo energiaa kaupunkeihin. Minä työskentelen yhdessä kaupunkien kanssa. Minä yritän esimerkiksi Lorkan kaupunkia eh, rakentaa uudestaan, jossa oli maanjäristys, mutta tässä on esimerkiksi sellaisia arvoja, jotka tästä direktiivistä täysin puuttuvat. Esimerkiksi artikla 7 kynnysjärjestelmät mm, ja sitten artikla 8, nämä älykkäät laskimet ovat niin kalliita, ettei kukaan voi niitä ostaa. Miten me sitten teemme nämä verkot. Kysymys on kokonaisista kaduista, kokonaisista kaupunginosista. Me Lorkan kaupungissa suunnittelemme sellaisia äh, kaupunginosia, joissa koko kaupunginosalla on yksi toimintayksikkö, joko ulkopuolelta käsin itse asukkaat voivat tuottaa energiaa. Eli he eh, voivat itse tuottaa energiaa. Eli meidän täytyy jopa tätä sosiaalista järjestelmää tutkia uudestaan. Me emme voi tehdä julkisia investointeja sellaiseen rakennukseen niin, että naapurilla ei ole samaa järjestelmää Eli ihan perusongelmia, joita kaupungeissa on, jotka perustuvat yksilölliseen omaisuuteen, jossa jokainen omistaa oman talonsa. Ja nyt huomataan, että täytyy tuoda uusi energiaan pohjautuva sosiaalisen yhdenvertaisuuden periaate, jossa kaikilla, kaikilla asukkailla on samat oikeudet ja samat elementit. Eli kaikkien täytyy kuitenkin tuntea olevansa oman kotinsa omistaja ja tämä on hyvin perustavanlaatuinen. Ja jos jokaisen täytyy ostaa tämä uusi älymittari, niin se on hyvin kallis. Eli tässä on sellaisia ongelmia, joita käsitellään hyvin kevytmielisesti. Ja siksi sanoin, että tämä hermostuttaa minua, tämä direktiivi. Tämä on äärimmäisen tärkeä teema. Mutta eh, historial... entä sitten historialliset rakennukset? Vuonna 2004 esitin tarkistuksen, jonka mukaan ne jäisivät eh, direktiivin ulkopuolelle. Ja nyt olen tuonut tarkistuksen, että historialliset rakennukset jätettäisiin pois, mutta siltä varalta, että sitä ei hyväksyttikään, niin en minä ole täysin yhtä mieltä senkään kanssa. Ja siksi olen esittänyt toisen tarkistuksen, joka ehkä ehkä näyttää ristiriitaiselta tämän kanssa, mutta täytyy olla erityistoimia historiallisten rakennusten ja historiallisen arkkitehtuurin suhteen, koska me emme voi antaa sen tapahtua. Tämä direktiivi pakottaa kaikki kaupungit tilintarkastus toimiin, ja jos niiltä puuttuvat ne, niin sitten ne eivät saa minkäänlaisia tukia. Ja Euroopassa on paljon tällaisia kaupunkeja, joissa on paljon historiallisia rakennuksia, vanhoja kaupunkeja, ja ne eivät saa jäädä ilman näitä tukia. Eli meidän täytyy ajatella myös niiden kannalta. Ja minun mielestäni Euroopassahan on jo tutkimuksia historiallisista rakennuksia ja niiden hyvästä eristys, eristyskyvystä esimerkiksi ja niiden katoista, joista saa hyvän varjon. Eli monesti ne ovat erittäin hyviä ja sitten pitäisi tehdä eh, kauhean monimutkaisia uudistustöitä. Esimerkiksi moduuliarkkitehtuurissa on jo olemassa sellaisia paneeleja, joilla saadaan erityisen hyvä eristys. Eli sitten jos on tiilirakennus, niin mielestäni tässä asioita täytyisi vielä tutkia. Tässä ei nosteta pöydälle sellaisia kysymyksiä, joita tämä tuo kuitenkin mukana, joita pitäisi ensin tutkia. Historiallisissa rakennuksissa pitäisi ottaa huomioon arkkitehtuurin typologia, sitten se, mihin tarkoitukseen käytet, rakennusta käytetään ja hyvät käytänteet, plus, plus sitten vielä uudistuvat energiat. Eli jos mennään nyt taas kaikki, kaikille, jos kaikille kansalaisille pitää esimerkiksi tämä älymittari saada, niin se on hyvin kallis ja sitten tarvitaan tällaisia verkkoja, joista ei tiedetä, mihin niitä käytetään. I know your passion for... Kiitoksia. Minä olin ystävällinen, koska tiedän, kuinka intohimoisesti suhtaudutte tähän arkkitehtuurin ammattilaisena. Himne. Mm, proszę Państwa, <clears throat> jeżeli chcemy uzyskać 20% efektywności e, energetycznej, jos me haluamme tavo- saavuttaa tämä 20 prosentin tavoitteen, niin meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että me etsimme nimenomaan säästömahdollisuuksia. Edustaja Liisen mietintö sisältää hyvin paljon hyviä ehdotuksia – Kysymyshän on myös konkreettisista velvoitteista, eikä ainoastaan oikean tien osoittamisesta. Näin täällä kuitenkin paljon tarkistuksia, jotka eivät ole välttämättömiä tai tarvittavia, kuten esimerkiksi tämä kolmen tai viiden vuoden välein tehtävä energiatilinpäätös. Tämä maksaisi hyvin paljon ja lisäisi byrokratiaa byrokratiaa esimerkiksi äh, sairaaloissa. Kattoja on rakennettava ja eristettävä ja jos sitten näitä saa tämän äh, sertifikaatin, niin sen jälkeen viiden vuoden välein meidän on katsottava, miltä tilanne uudestaan näyttää, onko tavoitteet saavutettu. Kolmen prosentin tavoite rakennusten renovoinnissa on luonnollisesti tärkeää, mutta nämä julkiset rakennukset ovat välillä toisten käsissä. Ja silloin ongelma on se, kenelle mikin rakennus kuuluu. Sen lisäksi meidän on huomioitava historialliset rakennukset. Ehkä tähän pitäisi myös ottaa mukaan se, miten me sillä sektorilla haluamme saavuttaa energiatehokkuutta. Sitten toinen asia, energiaköyhyys. Jos me haluamme osittain laskea näitä kustannuksia, kustannuksia näille ihmisille, niin näitä kustannuksia ei saa sysätä energiayrityksille, jotka sen jälkeen nostaisivat energian hintoja, eikä se olisi hyväksi asiakkaille. Siksi ehkä pitäisi miettiä vaikkapa eh, jonkinnäköistä tukea julkiselta taholta. Eli emme me voi tukea ja sitten samalla sanoa, että se ei ole tukea. Viittaisin myös siihen, että me tarvitsemme hallintoelimiä, jotka sitten voivat arvioida, onko kysymys energiaköyhyydestä vai ei. Uh, sitten Florence, ole hyvä. Ja, dank. Kiitoksia. Minäkin haluan sydämellisesti kiittää Peter Liiseä Minun intohimoni on kyllä sitovien tavoitteiden puolella. Viimeisissä äänestyksissä tästä kysymyksestä olen kyllä äänestänyt niiden puolesta monta kertaa, mutta selvää on, ettei sitä voi ihan on-off-tyyppisesti toteuttaa, vaan se on toki prosessi, jos, jolla näihin tavoitteisiin päästään, mutta jos ajatellaan menneisyydessä, jos on jotain vapaaehtoisia, ei-sitovia tavoitteita ja mitä niillä on sitten loppujen lopuksi saavutettu, niin kyllähän se on aika vaatimatonta ollut. Eli mielelläni muistuttaisin siitä, että olemme prosessin alussa ja että loppujen lopuksi voimme sitten päästä jonkunlaiseen järkevään lopputuloksen, jollaista Peter Liisekin ehdotti, mutta kyllä mielestäni meidän ei pitäisi kadottaa silmistämme sitä mahdollisuutta, että saisimme aikaan sitovia tavoitteita. Jos neuvostosta sitten tulee kohtuullisempi ratkaisu, niin katsotaan sitä. Sitten muistuttaisin vielä sitä, että 1,5 prosentin voimaloiden vähentäminen vuosittain on todella järkevä, mutta mietin vain sitä, onko siinä mieltä sellaisten teollisuusyksikköjen kohdalla, joilla on yksi tai kaksi asukas, asiakasta anteeksi, ja jotka itse tuottavat poistokaasujensa kautta energiaa. Sitten täällä oli muutama kommentti näistä audit eh, erst einmal. Tilintarkastuksista. Mielestäni yritysten tilintarkastukset ovat aivan oikeita näin sen omassa yrityksessänikin, että on tärkeää että tietää millaisista luvuista oikein puhutaan. Ihan suuret tekijät tässä maailmassa sen kyllä tietävät, mutta joku 30-40 elektromoottorin ö, moottoria käyttävä käsityöläinen ei välttämättä tiedä, ei tarkkaan välttämättä pysty luomaan yleiskuvaa omasta energiatehokkuudestaan. Ainakin tämä voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja sitten on vaikea laskea, kuinka monta tonnia tässä oikein säästetään. Eli mielestäni energiatehokkuus ja tämä tilintarkastus on hyvin tärkeää, mutta tätä pitäisi vielä tarkemmin määritellä, sillä joissakin maissa nämä tilintarkastukset tarkoittavat sitten tällaisia energianhallintajärjestelmiä ja sitten on myös veroetuja sellaisille yrityksille, jotka niitä käyttävät. Siksi minun minulla on tarkist- selventävä tarkistus tähän asiaan muutoin. Hyvin mielelläni Peter Liisen ja, niin, ja Peter Liisen, muuten tuen Peter Liiseä. Kiitoksia. Fiakoni. Kiitoksia, Sofia Koni. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat. Tämä aihe ja ongelma liittyy siihen, että pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta, mutta yrimme torjumaan myöskin väestön energiaköyhyyttä. Eli pyrimme parantamaan ihmisten elinoloja ja vähentämään energiariippuvuutta kotitalouksissa. Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää asiaa ja mielestäni ajatus siitä, että velvoitetaan jonkinlaiseen energiatehokkuuteen on välttämätöntä. Toisaalta taas minun mielestäni ympäristövaliokunta tukeutuu koheesiopolitiikkaan ja aluekehityspolitiikkaa tällä alalla. Tarkoitan sitä, että aluekehitysrahaston alalla on tarkoitus seuraavalla ohjelmakaudella vuoden 2013 jälkeen, eli 2014-2020, siellä on tietty osuus tälle ohjelmalle ja siitä 20 prosenttia on kohdennettu energiatehokkuuteen. Eli unioni siis velvoittaa jäsenvaltiot kehittämään energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä, mutta samalla täytyy toimia myönteisesti ja osoittaa, että unioni yhteisrahoittaa kaikkia energiatehokkuuteen liittyviä töitä. Ja minä haluan esittää tarkistuksia tämän valiokunnan nimissä mietintöluonnokseen, joka liittyy kohesiopolitiikkaan ja aluekehityspolitiikkaan, kuten Hybner ja Gutierrezkin sanoivat, kun me ajattelemme historiallista perintöä, joka kaikissa rakennuksissa on, niin Euroopan unionin täytyy myöskin aluekehityspolitiikalla osallistua tähän nimenomaan yhteisrahoittamalla hankkeita. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on rouva Estrella. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja energiatehokkuustavoite on perustavanlaatuinen, siitä ei ole epäilystäkään, se on hyvin tärkeä, enkä ole lainkaan yllättynyt, että tarkistuksia on tullut näin paljon. Tämä, minä olen esittelijä naisten oikeusvaliokunnassa tämän saman teeman suhteen, mutta sielläkin puhutaan sosiaalisista asunnoista ja juuri sen takia on niin tärkeää, valtiolliset, julkiset, sosiaaliset asunnot ovat hyvin tärkeitä ja silloin itsehallintoalueet ovat tässä avainasemassa. On tärkeää, että tällaiset julkiset rakennukset otetaan huomioon erityisesti. Ehkä ne ovat hieman marginaalisessa asemassa muihin julkisiin rakennuksiin verrattuna, mutta ne tuovat siis lisäkuluja kuluttajalle, kun on kyse huonommassa asemassa oleville perheille tarkoitetuista asunnoista. Olen myös sitä mieltä, että myös ympäristösyistä ja sitä paitsi myös taloudellisista syistä meillä täytyy olla sitovia tavoitteita ja kunnianhimoisia tavoitteita, jotka mahdollistavat sen, että energiaa säästetään. Tämä nyt on aivan ilmeistä. Meillä Portugalissa jo vuosia sitten hyväksyttiin energiatehokkuuslaki, joka nimenomaan oli tarkoitettu julkisille rakennuksille ja hyviä tuloksia on kyllä saatu. On loogista, että vanhemmissa rakennuksissa, kuten täällä jo sanottiinkin, ja erityisesti kaupunkien historiallisissa keskustoissa on vaikeampi löytää hyviä ratkaisuja koska suurimmaksi osaksi nämä ovat yksityisessä omistuksessa. Mutta julkisissakaan rakennuksissa se ei aina ole helppoa, varsinkin kun ollaan talouskriisin keskellä. On vaikeaa löytää rahoitusta niiden kunnostamiseen ja parantamiseen jotta pääsisimme energiatehokkuustavoitteisiin vanhimmissa rakennuksissa. Joka tapauksessa se on tavoite, jota ei voida unohtaa. Täällä viitattiin pk-yrityksiin ja nykyisessäkään tilanteessa niitä ei toki voida unohtaa eikä saada tehdä ratkaisuja, jotka haittaavat pk-yritysten toimintaa. Mielestäni näissä, tässä ehdotuksessa ei oteta pk-yrityksiä tarpeeksi hyvin huomioon, eli tätä asiaa täytyisi korjata. Ja lopuksi vielä sanoisin, että kustannusten rajaaminen energiatehokkuustoimenpiteissä kuluttajien kannalta on toinen tärkeä tavoite, jota emme saa unohtaa. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission edustajalle Paul Hudsonille. Olkaa hyvä. Chair. Um, Mr. Lisa rightly... Kiitos puheenjohtaja. Mistä herra Liise aivan oikein äh, yhdisti tämän ilmastonmuutokseen ja me näemme, mitä hyötyjä tällä toimenpiteellä tässä voi olla. Taloudelliset vaikutukset voisivat olla myös aivan päinvastaisia, mutta jos me näin toimimme, niin voidaan todella työpaikkoja lisätä ja BKT kasvaa. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy varmistaa se, että käytämme oikein julkiset varat. Ja rouva Okonille, kuten Jokonikin sanoi, niin kohesiorahaston käyttö on tässä tärkeää. Meidän täytyy puuttua siihen ongelmaan, että saadaan pankit lainaamaan rahaa energiatehokkuussuunnitelmiin. Minä todella arvostan tätä Liisen mietintöä. Se on hyvin tehokkaasti laadittu ja annamme tunnustusta tämän valiokunnan osoittamalle tuelle. Se on hyvin rohkaisevaa. Me emme ole mitenkään itsepäisiä yksittäisten toimenpiteiden suhteen tärkeintä on päästä yleiseen tavoitteeseen, josta sovittiin vuonna 2007. On aivan selvää, että on keskusteltava ehdottamistamme toimenpiteistä, mutta tavoitteiden asemasta ei tarvitse keskustella. Tarkoitan sitä, että valiokunta tukee meitä siinä, että meillä olisi kaksivaiheinen toimintamalli tavoitteissa – vaiheessa yksi määritettäisiin tietyt toimenpiteet e- unionin tasolla, jotta pääsemme 20 prosentin tavoitteeseen. Jos me onnistumme tässä, niin voisimme olettaa, että jäsenvaltiot vapaaehtoisuuden pohjalta määrittävät tiettyjä toimenpiteitä päästäkseen 20 prosentin tavoitteeseen, ja silloin meidän ei tarvitsisi säätää mitään velvoittavia tavoitteita. Täällä monet viittasivatkin näihin tavoitteisiin. Meidän täytyy lisätä tietoisuutta jäsenvaltioissa. Ja jotkut hyvin vakavasti ovat jäsenvaltioissa tekemiemme tutkimusten perusteella vahvist- vastustaneet sitovia tavoitteita. Esimerkiksi herra Seber puhui sitovista tavoitteista ja siitä, että jos me toimisimme muulla tavalla, niin ei tarvita sitovia tavoitteita, mutta komissiossa ei ole kovin, ei suhtauduta tähän niin hyvin. Se ei olisi meistä niin turvallinen tie kulkea. neljä tarkistukset, joissa käsitellään energiaintensiivisiä aloja ja niiden suojelua. Me todella haluaisimme siihen pureutua yksityiskohtaisemmin. Sitten välineistä. Voimme olla monista ehdotuksista samaa mieltä tässä keskustelussa. Yli 400 tarkistusta on tehnyt, tehty tästä. Haluaisin esittää huomioita kahdesta kohdasta, jois, jotka aiheuttavat meille hieman huolta. ei missään erityisjärjestyksessä. Herra Brock puhui siitä, että liikenneala pitäisi saada tähän mukaan. Me työstämme samanaikaista lähestymistapaa 2050 tavoitteiden suhteen, mutta ei tähän varmaan mitään kaikkialla kattavia lähestymistapoja tarvitse tuoda. Ja sitten puheenjohtajan arvio toi esiin sosiaalisen asuntotuotannon. Tämä on tietysti hyvin tärkeä aihe, jos puhutaan ähm, ihmisistä, joiden tulot ovat pienet. On toimenpiteitä, joita voidaan melko lyhyellä aikavälillä toteuttaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä ongelmaa, että hankkeet on rahoitettava, mutta se voisi auttaa siinä, ettei äh, rikkaiden ja köyhien välille tule tässä suurta kuilua. Rova Hostet puhui myöskin energiatehokkuussopimuksista ja energiapalveluyrityksistä, ja me olemme nähneet Yhdysvalloissa, että julkisen sektorin energiatehokkuusvaatimukset esimerkiksi sosiaalisessa asuntotuotannossa ovat olleet hyviä ratkaisuja. Me emme halua todellakaan ihmisiä ajaa konkursseihin. Me olemme samaa mieltä Kostetin kanssa ja olemme myös monista muista tarkistuksista yhtä mieltä. Ja nimenomaan siitä, mikä prosentti tässä olisi tavoitteena. Jotain arvoa voidaan tuoda sillä, että saadaan myös markkinatalalla toimimaan. Esimerkiksi Kostet näistä puhui. Skalakaakikselle kolmen prosentin tavoitteesta – meidän täytyy miettiä sitä, mitä rakennuksia saneerataan. Jäsenvaltioiden täytyy päättää siitä, mitkä tuohon kolmeen prosenttiin sisällytetään. Joka tapauksessa saneerauksen hyödyt on huomioitava. Sitten yleisiin tarkistuksiin kuusi artiklasta, energiasäästö, käyttöön tukiohjelmasta. Peter Liise on muuttanut tämän välineen nimeä ja me olemme siihen tyytyväisiä. Esimerkiksi Bok ja muut halusivat yksinkertaistaa sitä, miten yhdeksän artiklassa mainitut vaihtoehdot voisivat toimia ja mitä nuo vaihtoehdot voisivat olla. Toisaalta on tarkistuksia, joiden mukaan meidän pitäisi äh, ottaa pois henkilöstöön liittyvät asiat tuosta artiklasta. Jos puolentoista prosentin tavoitetta ei pide, siitä ei pidetä kiinni, niin emme pääse tavoitteisiimme. Ja kahdeksan artikla Mäkeivän niin tarkistus puhuu kolmannesta paketista. Ei tarvita älymittareita eh, paremman laskutuskäytännön varmistamiseen. Sitä ei tarvita. Lopetan tähän, kiitos. Kiitoksia Liise. Haluatko sanoa tähän jotain? Zunächst Ihan lyhykäisesti. Ensin haluaisin reagoida kollegoiden sanoihin, nyt puheenjohtajaan ja Osa Westlundin, siitä mistä me olemme täällä jo aikaisemmin päättäneet. Olin aikana mukana toki me halusimme aikaisemmin paljon tiukemmat tavoitteet, päätimmekin siitä, mutta äh, aika menee eteenpäin. Nyt olemme lainsäädäntöprosessissa, eikä tule olemaan helppoa saada läpi komission tavoitetta. Sen vuoksi sanoisin, että meidän tulisi keskittää ponnistelumme siihen, että saamme lävitse komission ehdottamat tavoitteet. Meillä on hyvin konkreettisia ehdotuksia kuormituksen jakamiseksi ja jäsenvaltioilla on sopeutettuja kansallisia tavoitteita ja tähän on tehty paljon tarkistuksia, mutta minusta olisi poliittisesti realistista toimia näin. Jos ei, niin hyvin vaikea olisi saada lävitse mitään. Ei meillä ole ollut mitään sen suurempia tavallaan epäilyitä meidän jakamis, siihen, miten olemme jakaneet nämä. Eli siis, että pidämme tavoitteista kiinni komission tavoitteesta, mutta että ne ovat sitovia, toimeenpiteet olisivat joustavampia. Ja se, mitä jo Lainen ja Skilakaakiskin sanoi, Skilakaakis on mielestäni hyvin uskottava, kun hän sanoo, että että ei meillä ole rajatonta mahdollisuutta jakaa julkisia rahoja, kuten Kreikassa esimerkiksi nykyään tällaistakin periaatetta noudatetaan. Pyytäisin, että kollegat katsoisivat tarkistusta neljä, jossa puhutaan tästä joustavuudesta, mutta meidän pitäisi mennä vielä pitemmälle jollainen sanoi, että silloin kun puretaan julkinen rakennus sen vuoksi, että sitä ei tarvita, niin eihän sitä kannata saneerata kolmea vuotta ennen sitä. Sen vuoksi tarvittaisiin pitemmän aikavälin suunnittelua ja ehdottaisinkin, että meidän tulisi keskittyä enemmänkin tähän energiatehokkuuteen. Eli kun jokin rakennus, sen vuoksi, että sitä ei tarvita viiden vuoden kuluttua, se revitään, niin onhan sekin periaatteessa energian säästöä, koska silloin sitä ei tarvitse ehkäpä saneerata. Eli meidän ei tulisi näihin saneerausmääriin puuttua, vaan, vaan kokonaisuudessaan tähän energian säästöön. Ja silloin myös paikallisesti olisi helpompi näitä asioita käsitellä. Sitten François Grostette joka puhui energiaköyhyydestä, joka olisi otettava mukaan. Ja sitten nämä pitkän aikavälin tavoitteet, ne tulen ottamaan hyvin selkeästi mukaan tähän lausuntoon. Lopuksi haluaisin vielä viitata siihen, että toki tämä on haaste, ja toki kyllä meidän täytyy investoida, mutta sen täytyy myös kannattaa. Nykyään me maksamme 400 miljoonaa euroa vuosittain energian tuonnista. Se on viisi kertaa enemmän kuin mitä Euroopan unioni maksaa maatalouspolitiikkaan. Ja kun me katsomme näitä maatalouspolitiikan miljardeja, joista me taistelemme, että ne käytetään oikealla tavalla, niin silloin nämä 400 miljardia, joita me käytämme energian tuontiin vuosittain – että me todellakin meidän tulisi yhtä paljon energiaa käyttää siihen, että voimme vähentää tätä 400 miljardia energian tuonnissa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten pieni joululahjamme Euroopan kansalaisille on se, että äänestämme tästä 20. joulukuuta. Seuraava kohta esityslistassa on Satu Hassin mietintö siitä, miten toimeen pannaan 0,5% täytäntöön polttoaineiden rikki, neuvoston ehdotusdirektiiviksi direktiivin muuttamiseksi meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta. Ja tästä tulee todella kiinnostava keskustelu, joten pyytäisin, että kaikki, jotka haluavat puhua tästä aihealueesta, ilmoittautuisivat nyt, jotta tiedämme, kuinka pitkä keskustelu on tulossa. Ja sitten minä suljen puheenvuorolistan. Pitäkää ylhäällä noita puheenvuorokortteja, mutta sillä aikaa Satu, ole hyvä ja aloita. Thank you very much. Uh, dear colleagues, as... Kiitos oikein paljon. Kuten puheenjohtajamme juuri totesi, tärkein asia tässä komission ehdotuksessa on ottaa mukaan IMON ehdotus, merenkulkujärjestön ehdotus tai päätös siitä, että tiukennetaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuusmäärityksiä. Eri merialueilla enimmäispitoisuudet ovat erilaisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö on nimennyt tiettyjä rikinoksidipäästöjen valvonta-alueita. Ja Euroopassa nämä seka-alueet ovat Itämeren alue, Englannin kanaali ja Pohjanmeri. Ja Kanadassa ja Yhdysvalloissakin on jo alueita, esimerkiksi rannikkoalueita, jotka on sisällytetty päästörajoitusalueisiin. Näillä alueilla rikkioksidipäästörajat ovat 1 prosenttia, myöhemmin 0,1 prosenttia, eli 2015 vuoden alusta lähtien. Ja sitten Muilla alueilla rikkipäästöraja on 0,5 prosenttia 2020 vuoden alusta lähtien. Mielestäni tämä on yksi tärkeimpiä terveysuudistuksia tämän viisivuotiskauden aikana, nimittäin ilmansaasteiden osuus, joka tulee meriliikenteestä, on itse asiassa hämmästyttävän suuri. On arvioitu, että vuosittain 50 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti EU-ssa meriliikenteen aiheuttamien ilmansaasteiden vuoksi. Ja on hyvin selvää, että laivasto tai meriliikenteessä on ruvettu vähentämään päästöjä paljon myöhemmin kuin muilla aloilla – rikkipäästöt ja kaikki rikkipäästöt maalla ovat vähentyneet noin 90 prosenttia riippuen siitä, mikä, mitä perustaa laskennassa käytetään, mutta meriliikenteessä toimet on aloitettu vasta hiljattain. Ja jos uusiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, niin tämän vuosikymmenen aikana meriliikenteen rikkioks, hiilidioksidipäästöt EUn merialueilla ylittäisivät kaikki yhteenlasketut rikkioksidipäästöt maa-alueilta. Näin ollen siis on hyvin merkittäviä perusteita sille, että nämä IMOssa sovitut toimenpiteet on toteututtava. Voitaisiin myöskin mahdollistaa vaihtoehtoja. Ei ole ainut, ainut mahdollisuus ei ole se, että siirrytään käyttämään puhtaampia polttoaineita, vaan mahdollisuus on käyttää myös niin kutsuttuja savukaasupesureita laivoissa. Ja komissio ehdottaa, että tätä vaihtoehtoja voidaan käyttää meriliikenteessä. Myös nesteytetyn maakaasun käyttö sallittaisiin, mutta se olisi järkevä vaihtoehto pääasiassa vain uusille aluksille. Ja se edellyttää tietysti sitä myös, että satamissa parannetaan tankkausinfrastruktuuria nesteytetyn maakaasun osalta. Tässä ei Nämä pesurit voisivat myöskin nokipäästöjä ja typenoksidipäästöjä puhdistaa, ei pelkästään rikkioksidipäästöjä. terveydellisten hyötyjen rahallinen arvo olisi paljon suurempi kuin näiden toimenpiteiden kustannus. Tietysti vähän riippuu siitä, miten tätä lasketaan terveydelliset hyötyt olisivat noin 2-25-kertaiset kustannuksiin nähden. Periaatteessa tämä on hyvä ehdotus, mutta haluaisin kuitenkin vahvistaa hieman tätä ehdotusta joissakin kohdin. Tärkeimmät ehdotukset, joita olen tehnyt, ovat ensinnäkin se, että laajennetaan 0,1 prosentin 0,1 prosentin enimmäisrajaa myöskin matkustaja-aluksiin aikaisemmin kuin komissio ehdottaa. Sama enimmäisarvoa. Myös komission ehdotuksessa esitetään matkustaja-alueille, mutta se tulisi voimaan vasta viisi vuotta myöhemmin, eli 2020. Minä taas ehdotan, että kummankin alustyypin osalta määräaika olisi 2015. Ja nykyisessä direktiivissä puhuttiin siitä, että seka-alueita koskeva määräaika sekä kaikkia EUn satamiin tulevien ja niiden lähtevien alusten osalta on sama periaate, ja minä haluaisin tässä samaa periaatetta noudattaa. Yksi tärkeimmistä ehdotuksistani on myöskin se, että 0,1 prosentin rajaa sovelletaan jatkossa kaikkiin alueisiin, ei pelkästään seka-alueisiin. Tämä voitaisiin ottaa mukaan nykyisiin satamavaatimuksiin. 0,1 prosentti on jo enimmäisarvoina satamassa oleville aluksille rikkidioksidipäästöjen aloita. Tämän haluan, mutta haluaisin, että tämä liittyy myöskin aluevesiin. Ja lisäksi ehdottaisin, että viime vuod- ensi vuoden loppuun mennessä komissio tutki mahdollisuudet nimetä uusia päästörajoitusalueita EUn merialueille. Ja sitten komission pitäisi tehdä raportti tästä neuvostolle ja parlamentille. Neljäs ja viimeinen ehdotukseni on se, että meidän pitäisi hieman joustavoittaa valtion tukisääntöjä. Tässä on kustannuksia ja ne ovat kaikista suurimmat alusteollisuudelle ja alusteollisuudella on myös pisin tie tässä kuljettavanaan. Ja me voisimme tehdä tästä siirtymisestä uuteen teknologiaan halvempaa. Ja minun mielestäni meidän pitäisi helpottaa siirtymistä parempaan ja uuteen teknologiaan siirtymistä niin, että tietyksi ajaksi sallimme joustavammat valtion tukisäännöt, jotta merit alusteollisuudessa voidaan sopeutua tähän muutokseen. Näin voisimme myös edistää eh, uuden teknologian markkinoiden avaamista tällä alalla. Kiitos. Kiitoksia. Luen tästä tämä listan Fieler, Kamer, Cameron ja Wills ovat varjoesittelijät. Sitten Skilekakis, Ayuso, Florence, Mulkonainen, Tatarella, Manner, Demopoulos, Kuun ja Pirillo, haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Eli suljen tämän listan. Varjoesittelijät saavat kolme minuuttia ja muut puhujat saavat kaksi minuuttia. Ja olkaa ystävällisiä ja pitäkää puheajoista kiinni, muuten meillä menee ajan yli. Christopher Jan, olkaa hyvä. I can see that when you go over to... Kiitos. Äh, jos aina kun äh, puhuu liian kauan, niin te nostatte äh, kulmakarvoinen ylemmäs, niin sitten me näemme aina, että mitä pitemmään puhuu, niin sitä korkeammalla teidän kulmakarmanne ovat. No, joka tapauksessa tämä ehdotus on hyvä. Me olemme tätä kauan halunneet ja me olemme saaneet. Tämä on todellinen terveyskysymys. Tässä on kysymys myös äh, lähdepolitiikasta voimme iskeä saastuttamiseen sen alkulähteillä. Ja kaikki, jotka ovat nähneet tämän, ymmärtävät, että, äh, minkälainen ongelma tämä on. On hyvä asia, että me käsittelemme tätä. Mutta se tapa, millä IMO on toiminut, ei ole mitenkään loistavaa. Se, että siirrytään 1,0 0,1 2015 Pohjois-Euroopassa ja sitten 3,5 0,5 eh, todellisuudessa 2025 Etelä-Euroopassa. Me tiedämme, että tämä johtuu jäsenvaltioista ja jäsenvaltiot ovat olleet IMOssa neuvottelemassa asiasta. Mutta tällainen ei-harmonisoitunut lähestymistapa saattaa tuntua okolta jäsenvaltiolta silloin, kun ne huolehtivat oman jäsenvaltionsa näkemyksistä, mutta minusta se ei ole hyvä lähestymistapa Euroopan parlamentille. Ensinnäkin minä tiedän, että terveyskysymykset ovat vielä suuremmat Etelä-Euroopassa ja olisi omituista sanoa, että Kreikkalaisen elämä on vähemmän arvoinen tässä yhteydessä kuin tanskalaisen elämä eikä meidän tulisi tehdä tällaisia ei-harmonisointuja temppuja. Ja minun uskon myös, että jos me teemme tämän väärällä tavalla, se voisi johtaa siihen, mitä me emme halua. Eli se, että kaikki siirtyy maanteille. Joten minulla on sympatiaa edustaja Hassin ehdotukseen, että tämä koskisi kaikkia vesistöjä ja että meidän täytyisi huolehtia sitä harmonisoidumalla tavalla. Samanaikaisesti uskon kuitenkin, että vuosi 2015 on kovin tiukka tavoite. Se ehkä on mahdollista, mutta me puhuimme tästä aikaisemminkin. Haluaisin hieman enemmän aikaa, niin että voisimme käsitellä näitä kysymyksiä. Olen tavannut suomalaisia ja ruotsalaisia osien tuottajia, mutta samanaikaisesti löysin, onko, tai siis tapasin näitä savukaasun puhdistajan tuottajia. Eli nämä ovat tällaisia asioita, joista meidän pitäisi tietää enemmän. Haluaisin tietää komissioltakin, millä tavalla tämä siirtymä voitaisiin toteuttaa. Sitten mitä tulee NOx-valvonta-alueihin, tämä on myös asia, josta meidän pitää puhua enemmän. Myös äh, hiukkaset ovat yksi osa. Sitten te sanotte, että jäsenvaltiot tarvitsevat äh, paljon vastuuta. Te sanotte, että jäsenvaltiot hoitavat asiat. No osaavatko ne, kykenevätkö ne? Samalla tavalla te sanotte, että apu voisi olla ratkaisu. En ole vakuuttunut siitä, että säännöt ovat tällä hetkellä ongelma valtionavun suhteen. Raha on ongelma. Ja kun me puhumme rahasta, kun se on ratkaistu, voimme sitten puhua sitä koska. To my eyes, eh, my hair, you know. Eli minun täytyy ilmeisesti teipata kulmakarvat tuohon äh, tukkaani. Holger Kramer, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme täällä ilmanlaatu-toimenpiteestä ja sanon nyt tämän esittelijänä ja varjoesittelijänä, äh, jos oltaani mukana monissa ilmanlaatu lainsäädäntö asioissa. Ja parlamentti on aina sanonut, että meidän pitää lähdepolitiikkaa nimenomaan harjoittaa, eikä niinkään mennä kaupunkeihin ja tehottomiin toimenpiteisiin. Ja meillä on nyt tässä toimenpide, joka on todella tehokas. Se on myös kustannustehokas. Se on melko edullinen. Ja sillä on myös ilmanlaatuun erittäin positiivisia vaikutuksia. Siksi on täysin tärkeää, että tämä direktiivi tällaisenaan on järkevä ja merkityksellinen ja hyvin monilla sektoreilla alkaen liikenteestä teollisuuteen, voimalaitoksiin olemme tehneet paljon asioita ja pyrkineet suuriin eh, päästörajoituksiin ja eh, laivaliikenteessä ei ole tehty vielä paljon mitään ja siksikin tämä on hyvin tärkeää. Mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, että meillä on tästä kansainvälinen sopimus. Me toivomme monilla muilla sektoreilla, että kansainvälisiä sopimuksia solmittaisiin toimivaltaisten organisaatioiden tasolla. Ja tässä meillä on kansainvälinen sopimus olemassa, joka on juridisesti sitova, oikeudellisesti sitova. Ja sehän on tietysti pakokin panna täytäntöön ja sen takia on järkevää, että me EU-tasolla myös implementoimme sen. Tässä on pari kohtaa, joihin täytyy ehkä kiinnittää huomiota. En ole täysin vakuuttunut siitä, mitä Satu Hassi tässä ehdottaa, että menisimme tämän IMO-ehdotuksesta hyvin paljon pidemmälle. Minun mielestäni se ei välttämättä ole järkevää, että joskus päästään 0,1 prosentin rikkiosuuteen polttoaineissa. Se on järkevää, mutta kysymys on siitä, milloin tällainen voidaan tapahtua. Meidän täytyy varmistaa, että se on sekä teknisesti että kustannuksellisesti tietysti mahdollista. jos puhumme näistä seka-alueista, eli näistä päästörajoitusalueista, niin minä haluaisin vielä kriittisesti tutkia sitä, onko tämä ylimalkkaan toteutettavissa. En, ole, en kannata myöskään sitä, että uusia seka-alueita ja niiden perustamista jättäisimme komission kontolle. Se olisi mielestäni jäsenmaiden asia. Ja sitten on yksi kohta, jonka haluan vielä ihan lyhyesti ottaa eteen. Minä en tule rannikkoalueelta. Tämä täytyy tietysti sanoa, että tietysti intressejä minulla ei tässä ole, mutta olen sitä mieltä, että on hyvä syy kysyä onko näiden seka-alueiden lähellä, joissa on esimerkiksi lauttaliikennettä, lyhyiden välimatkojen liikennettä, pienempiä laivoja, jotka kuljettavat esimerkiksi tuotteita paikasta toiseen. Voisiko tällaisesta sääntelystä tulla sellaisia vaikutuksia, joita me emme halua, jotka eivät ole oikeudenmukaisia? Esimerkiksi Itämeren yli kuljetetaan Skandinavian maihin hyvin paljon hyödykkeitä ja tavaroita, ja jos me sitten lähdemme liian nopeasti vaatimaan näiltä lauttaliikenteeltä ja lyhyiden välimatkojen tavaraliikenteeltä liian suuria päästörajoituksia, niin tämä saattaa johtaa siihen, että näitä ei enää kuljetetakaan sitten meriteitse. Eli tätä ehkä täytyisi korjata tosiaan lyhyiden välimatkojen matkojen suhteen ja sellaisten alueiden suhteen, missä tieliikenteen kanssa ollaan kilpailuasemassa. Eli siinä tarvittaisiin ehkä siirtymäaikoja sekä sääntelyn suhteen. Eli eri perustavasti olen tämän kannalta, mutta tiettyjä terävöittämisiä haluaisin tähän kuitenkin tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Kalan, olkaa hyvä. Thank you, Carl. I hope your eyebrows don't go up for me. Kiitos, Carl. Toivottavasti kulmakarvanne eivät nouse minun kohdallani. Niin haluaisin ensinnäkin kiittää Satu Hassia tästä työstä. Tämä on ollut todella suuri työ. On, hän on ottanut mukaan varjoesittelijät ja kaikki ryhmät. Kiitos siis siitä. Ensinnäkin kommentoin komission ehdotusta. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että todella tuen IMO-sopimusta ja EUn pitäisi olla varovainen ennen kuin lähdetään kultaamaan siihen sisällytettyjä sääntöjä tai lisäämään, tiukentamaan niitä. Täytyy tunnustaa, että tämä pitää sisällyttää EUn lainsäädäntöön, mutta meidän pitää huomioida se, että toimimme sopimuksen asettamissa rajoissa ja me mene pidemmälle. Lisäksi Marpol-yleissopimuksen kuusi liitettä päästöistä pitäisi hieman tarkistaa. Sehän hyödyttäisi myöskin terveyttä ja ympäristöä. Ja se, miten sitten puhtaampia polttoaineja käytetään, mitkä ovat vaatimukset ja mitkä ovat kustannukset. Täällä se jo mainittiinkin, että meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, ettemme jollain tavalla rohkaise pahinta mahdollista mahdollisuutta tällä alalla. Ja ratkaiseva asia on myöskin se, että varmistetaan, että kaikki nämä meriliikenteen palvelut voivat jatkua. Olisi järjetöntä keskeyttää tämän elintärkeän alan toiminnat. Operaattoreiden täytyy tätä valvoa. Tämä on myöskin IMO-sopimuksessa avainasemassa. Meidän täytyy tätä asiaa tukea. myös kustannusvaikutuksiin pitäisi saada tyydyttäviä vastauksia. Tämä ei ole minulle täysin selkeä. Miten me aiomme tehdä kaiken ylimääräisen valvonnan sen suhteen, että oikeita polttoainetta käytetään oikeissa aluksissa ja paikoissa? Eli myöskin toimeen pantavuus on tässä avainasemassa. Ja kuten Satuhassi mietintöluonnoksessaan toteaa, niin pitää myöskin miettiä sitä, miten tämä laajennetaan pohjoisilta merialueilta myös eteläisille merialueille, jotta toimintaolosuhteet olisivat kaikille oikeudenmukaiset. Ehkä tämä voi, kun otetaan huomioon ongelmat, joita eteläisillä jäsenvaltioilla on, niin ehkä en tiedä, voidaanko tällaisia kalliita vaatimuksia asettaa eteläisten jäsenvaltioiden toimijoille. Tätä täytyy pohtia meidän täytyy tämän keskustelun puitteissa siihenkin pureutua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sabine Liis, olkaa hyvä. für Ihren guten Bericht. Kiitos. Haluaisin kiittää Satu Hassia hänen hyvästä mietinnöstään. Minä tulen Hampurista ja kuten tunnettua Hampurissa on yksi Euroopan suurimpia eh, satamia ja eh, tämä satama on kaupungin sydän alukset äh, ajavat äh, sisäkaupungin lävitse päivät ja yöt, joten äh, laivojen ilmansaasteet ovat koskettaneet hampurilaisia jo pitkän aikaan. Ja tässä ei pitäisi puhua ainoastaan rannikoista, vaan myös muista herkistä alueista, kuten Arktis ja arktinen alue ja sinne esimerkiksi tulee tämä ilmastonmuutos vaikuttamaan vielä enemmän. Ja esimerkiksi nämä hiukkaspäästöt ja muut vievät eteenpäin ilmastonmuutosta. Olen samaa mieltä näistä raja-arvoista Satu Hassin mietinnössä. Meille nämä raja-arvot ovat tärkeitä sen vuoksi, että sekä kattaa vain pienen osan Euroopan vesistöistä. Haluaisin erityisesti painottaa, että minä kannatan Satu Hassin ehdotusta raja-arvojen voimaan astumisesta 2015. Minusta ei ole hyväksyttävää, että me puhumme direktiiveistä ja asetuksista, jotka astuvat voimaan vasta kymmenen vuoden tai myöhemmin kuluttua. Minulla on suurta ymmärtämystä sille, että teollisuus ja yritykset eivät voi yön ylitse sopeutua, sopeutua lainsäädäntöön, mutta se, että meillä on ehdotukset nyt pöydällä ja direktiivi kuitenkin astuisi voimaan vasta 2020 tai myöhemmin, sitä en voi mitenkään hyväksyä. Sitten vielä mitä tulee IMO-standardeista, ne ovat olleet tutut jo kolmisen vuotta ja EU on puhunut niiden puolesta ja ne hyväksyttiin IMOssa yksimielisesti. Tiukemmat vaatimukset ovat aina luonnollisesti mahdollisuus kaikki eivät voi rakentaa tehokkaampia aluksia heti, mutta Eurooppa voisi tässä olla etunenässä ja tarjota eh, puhtaampia aluksia. 2015 eh, minusta eh, se, että sitä ei kyetä, se ei ole reilua, koska tämä on tietty niin kauan. Ja myös rekkojen täytyy pitää kiinni tiukemmista standardeista. Ja öljyn jalostamatta tulevat iloitsemaan näistä uusista markkinoista ja tulevat äh, sopeuttamaan oman toimintansa vuoteen 2015. Sitten nämä savukaasupesurit, äh, niihin suhtaudun hieman äh, skeptisesti, koska siitä jää hyvin myrkyllisiä jäämiä ja eikä ole edes tietoa siitä, toimivatko ne tehokkaasti. Joten olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Kaikkein tehokkainta tämä olisi ottaa käyttöön ketjun alussa, koska muuten se ei tule vähentämään rikkipitoisuuksia polttoaineissa. Joten olkaamme realistisia, ei, me keskustelko direktiivistä niin, että se astuisi voimaan vasta ikuisuuden kuluttua. Hyvät kollegat, minä voin vain varoittaa teitä siitä, jos lähdetään nyt muuttelemaan sääntöjä. Ei ole hyvä, jos yritysten edustajat jokaisen mietinnön yhteydessä maalailevat meille kauhukuvia seinälle vain siksi, että he haluavat siirtää taloudellisista syistä näistä asioista. Haluaisin painottaa, että innovaatio tarvitsee lainsäätäjän tukea koska tässä on kysymys ihmisten ja luonnon paremmasta suojelmisesta. Tämä oli varjoesittelijöistä viimeinen, sitten muut puhujat, olkaa hyvä ja pitäkää kiinni kahden minuutin puheen, josta tulen keskeyttämään teidät. Skili Kakis on ensimmäinen, olkaa hyvä. Minäkin haluan kiittää Satu Hassia ja sanoa, että tässä tilanteessa on tehty tehokas ehdotus. Puhumme suuresta rajoituksesta – ja valtavasta rajoituksesta, joka tapahtuu oikeissa paikoissa. On joitakin tapauksia, joissa meidän täytyy kuitenkin painostaa, että saadaan aikaan vielä kunnianhimoisempia ympäristötoimenpiteitä, mutta toisissa tapauksissa meidän täytyy olla hieman maltillisempia. Ja mielestäni tämä on nyt sellainen tapaus, jossa meidän täytyy olla hieman maltillisempia ja muistettava, että IMO on tällä hetkellä myös eh, linkki hiilidioksidi- ja ilmastonmuutosasioihin ja viesti, jonka me eh, lähetämme, jos teemme paljon kunnianhimoisempaa lainsäädäntöä, on se, että heidän pitäisi tehdä vähemmän kunnianhimoista lainsäädäntöä siellä IMOssa tai ehdotuksia siellä IMOssa hiilidioksidin suhteen jotta he saavat paremmat neuvotteluasemat, jos me tosiaan lähdemme muuttamaan tuohon suuntaan näitä melko järkeviä ehdotuksia, jotka heiltä tulevat. Tässä on tietysti lisäkustannuskysymys myös tärkeä ja sellaisille alueille, joilla on paljon saaria. Puhun omasta maastani Kreikasta, jolla on satoja tai tuhansia saarialueita lisäkustannukset tulevat olemaan, jos teemme asiat vielä kunnianhimoisemmin, tulee tuhoamaan sellaisten ihmisten elämän, ihmisten elämän, koska he jäävät silloin liikennejärjestelyjen ulkopuolelle kokonaan, ja tämä on tietysti muistettava. Ja sitten vielä Kristofferin terveysasiasta haluan sanoa, että kiitän sinua erittäin suuresti tuosta, mutta minun täytyy kertoa sinulle, että tällä hetkellä taloudellinen paniikki on paljon pahempi terveysriski ihmisille Kreikassa kuin hiilidioksidipäästöt konsanaan. Tämä on pakko myöntää. Kiitoksia. Uh, next speaker is... Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Ayusa. Mikrofoni. Sí, en primer lugar, dar las gracias a la, a la ponente. Niin haluan siis kiittää esittelijää ja varmioesittelijöitä ja esittää pari kommenttia. Tämä direktiivi sopeuttaa 1999 direktiivin puitesopimukseen, YK puitesopimukseen ja haluan ja mielestäni on hyvä, että edustaja Hassi haluaa mennä pidemmälle ja myös muuttaa seka-alueita, jotka ovat erityisiä suojelualueita tietyillä erityisillä ehdoilla, aivan samalla tavalla kuin on erityisiä lintujen suojelualueita ja niin edelleen. Emmekä me voi kaikkea homogenisoida kaikilla aihealueilla. Komission ehdotus on mielestäni järkevä, koska se sovittaa meidät kansainvälisen sopimuksen kanssa samalle linjalle. Ja mielestäni Pari huomautusta haluan vielä esittää. Ensinnäkin sen, että kuten komissio sanoo, eh, muuttuvien jalostuskustannusten nousu on 1-4 prosentin luokkaa. Polttoaineen eh, polttoainekustannukset 65 prosenttia ja muuttuvien sektorien, liikenne, meriliikennesektorin kustannukset tulevat nousemaan noin 40 prosenttia jopa. Ja nämä ovat kaikki komission tutkimusten tulemia kaikkein suurin, eniten kärsivät elinkeinot ovat niitä, joilla on matala lisäarvo, esimerkiksi selluloosa, mineraali ja teräs- ja rautateollisuus. Ja tässä on kyse myös pk-yrityksistä, jotka ja kaikkein eh, metalli, elintarvike- ja rakennusteollisuus ja kemian teollisuus tulevat olevan niitä, joita tämä kaikkein eniten koskee. Ja sen takia minä en ole Rova Hassin eh, ehdotuksesta samaa mieltä. Kiitoksia. Sitten Lorenzo. Ähm, Satu Hassi, kiitokset. Hän on tehnyt kunnianhimoisen ehdotuksen ja se on mielestäni ihan oikein. Mutta ei meillä tässä nyt ole mitään muuta mahdollisuutta kuin toimeenpanna IMOn ehdotukset. Tämä vie aikaa ja tähän liittyy tiettyjä kysymyksiä vielä esimerkiksi liittyen näihin prosenttiosuuksiin. Mutta tämä täytyy äh, tehdä tarkkaan harkiten. Ja minulle on tärkeää, että meillä on yhtäläiset ja reilut kilpailuedellytykset. Ei käy niin, että jollain kädet ovat vapaat ja toisella ei. Se ei ole oikea tie mielestäni. Mitä sitten tulee alusten polttoaineisiin, jotka ovat tai tuhat kertaa likaisempia ja saastuttavampia kuin ne, mitä autoissa käytetään. Sen lisäksi tai siis me tarvitsemme tähän nopeaa toimintaa, mutta minua kiinnostaisi tietää, että komissio puhuu vain tietyistä aluksista, eli aluksista, jossa, jotka kulkevat näitä rah, matka rahtilaivoja, mutta että mukaan ei otettaisi matkustaja-aluksia. Miksi? No ehkäpä minä en vain tiedä tästä tarpeeksi. Toinen kysymys liittyy siihen, että mitä tapahtuu niille aluksille, jotka tulevat äh, sitten sellaiseen maahan, missä ei ole tätä oikeanlaista polttoainetta käsillä. Tämähän me näimme myös lyijyttömän bensiinin kohdalla aikoinaan. Onko tähän vastausta? Thank you. And uh, next speaker is... Uh, Kiitoksia. Sitten herra Tatarella, olkaa Grazie, Presidente. Molto... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä työstä. Vaikkakin on mielestäni täysin hyväksyttävää hyväksy, tuo komission ehdotus siitä, että otetaan kansainvälisen sopimuksen asiat mukaan EUn lainsäädäntöön, niin en kuitenkaan kaikkia näitä esittelijän laajentavia ehdotuksia voi hyväksyä. Me olemme aina tässä valiokunnassa todella arvostaneet esittelijän työtä, mutta minä haluaisin, että hän kiinnittäisi huomiota siihen, että voitaisiinko näitä tarkistuksia vielä vähän muuttaa muuttaa. Erityisesti nuo tarkistukset, joihin esittelijä itse viittasi, numerot 14 ja 15 erityisesti. Meidän pitää miettiä, mitä vaikutuksia kyseisillä tarkistuksilla olisi meriliikenteelle. Ne olisivat hyvin vakavia. Sitten näistä määräajoista. Tässä alun perin oli viisi vuotta siirtymäaikaa. No, tai viisi vuotta oli siirtymäaika, joka on tietenkin parempi kuin kymmenen vuotta. Mutta mutta meidän täytyy huomioida, millaisia haittoja tämä voisi aiheuttaa. Tästä aiheesta myöskin se siis, että laajennetaan tätä aluevesille, tähän pitäisi löytää jonkinlainen kompromissi, pitäisi löytää mahdollisimman äh, samankaltainen ratkaisu kuin mitä komissio ehdottaa. Sitten Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös raportööri Satu Hassille. Hän on tehnyt erinomaista työtä, tärkeää työtä tämän asian, asian kanssa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja totta kai meidän tavoitteena pitää olla, että me pystymme taistelemaan myös näiden rikkipäästöjen osalta ja niiden vähentämiseksi. Mutta itse tässä alkuperäisessä esityksessä on, on mielestäni kaksi pääongelmaa, jotka täällä on hyvin voimakkaasti nousseetkin esille. Eli ensinnäkin että tämä koskee nyt ainoastaan pientä aluetta – eli Itämerta, Pohjanmerta. Sen takia tuen hyvin vahvasti Hassin esitystä siitä, että tätä laajennettaisiin myös laajemmin Eurooppaan. Sen lisäksi, että tämä on terveyskysymys kaikkialla Euroopassa, niin sen lisäksi mielestäni meidän pitää Euroopassa pyrkiä luomaan myös yhdenvertaiset kilpailukykyasetelmat. Ja on selvää, että jos tämä kohdistuu ainoastaan ainoastaan Pohjois-Eurooppa, niin se myös vääristää hyvin pitkälti elinkeinojen mahdollisuuksia toimia. Toinen asia, jota tuen hyvin vahvasti, jota Hassi ei tässä, tässä raportissaan esitä, on tämä pidempi siirtymäaika, joka tulisi olla vähintään sen viisi vuotta, koska Totta kai voidaan idealisti ajatella, että hyvä, että saadaan nopeasti kaikki toimeen, mutta kyllä tässä tapauksessa meidän pitää myös olla realistisia, koska me tarvitsemme sen, sen ajan ihan elinkeinojen puolesta, mutta myös sen puolesta, että jos ajattelemme näitä vaihtoehtoisia keinoja, muun muassa rikkipesureita, niin ei ole realistista puhua, että, että tämä tekniikka olisi valmis 2015. Ja siinä mielessä meidän pitää myös kyllä ajatella tätä kysymystä laajemmin ja, ja pystyä, pystyä ää, sillä tavoin joustamaan nimenomaan tuossa toimeenpanossa. Toivon siltä osin, että tämä myös huomioidaan, koska muuten vaihtoehtona on se, että varmasti kuljetukset tulevat siirtymään pyörillä ja se ei kyllä ympäristön kannalta ole parempi vaihtoehto. Kiitos. And the next speaker is uh, Tremopoulos. Kiitoksia. Sitten Tremopoulos. Ευχαριστώ. είναι σαφές ότι πρέπει να καθαρίσουμε. On aivan totta, että pitäisi putsata laivojen päästöjä jollain tavalla. Ne ovat nyt paljon suurempia kuin tieliikenteen päästöt. Vaikka sitten uudet kynnysarvot tai raja-arvot tulisivat voimaan nyt heti, siltikin meriliikenteen päästöt olisivat moninkertaisia verrattuna maaliikenteen päästöihin. huolimatta siitä, millaista saastetta tämä ala aiheuttaa, niin markkinat kuitenkin toimivat siellä hyvin. Jos uudet säännöt muuttavat tätä, jo, muuttavat tätä tilannetta, niin silti uhka konkreettisesti on se, että siirrytään takaisin vanhakantaiseen meriliikenteen, nimittäin kaupallinen meriliikenne ei voi tällä tavalla torjua saastumista. Saastu, saasteet kuitenkin ovat suuri uhka kansanterveydelle ja tanskalaisen tutkimuslaitoksen mukaan meri- tai alusten päästöt aiheuttavat noin 50 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Eli saastuttamisella on kustannuksia. Sillä on hintansa. Meidän täytyy puuttua näihin asioihin. Toisaalta sähkövoimalat ja kaikki muut teollisuuden alat, jotka saastuttavat, ovat jo joutuneet ryhtymään toimiin päästöjen vähentämiseksi tai puhdistamiseksi. Kaikista taloudellisinta olisikin laittaa tämä pesimet tai puhdistimet aluksiin. 2015 on hyvä ehdotus. Eikä merialan Kiitoksia. Danke, Herr Vorsitzender. Sitten liikennevaliokunnan edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos Hassil, edustaja Hassille hänen mietinnöstään. On erittäin tärkeää, että katsomme myös tätä käytännöllistä puolta rikkipäästöistä nimenomaan meriliikenteen kokonaisuuden kannalta. Totta kai meillä on strategia from road to sea. Mehän haluamme siirtää liikennettä kumipyöriltä merelle ja lauttoihin. Ja tämä onkin vaikea tilanne, jos nyt äh, kustannuksia vertailee. Ja siihen haluan sanoa, että se merialue, joka, josta nyt tulee seka-aluetta Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali, niin jos rahtialus menee vaikka Suomen Turkuun päin, se tarvitsee 2000 merimailia. Se ajaa 2000 meritaimia seka-alueella, mutta 2015 vuodesta lähtien me ajamme dieselöljyllä, joka on 60 prosenttia kalliimpaa kuin tämänhetkinen polttoaine. Ja tosiaan keskustelu koskee nyt sitä, että meidän täytyy pohtia, mitä kilpailuvääristymiä tässä tapahtuu mielestäni on tärkeää, että ajat pidämme mielessä myös taloudelliset seikat, ettei tapahdu juuri, ettei synny juuri päinvastaista trendiä, että nimenomaan sitten liikenne siirtyy taas tieliikenteeseen ja siltä olisi vielä suuremmat terveydelliset ja ympäristöhaitat kuin tästä. Eli asia menee varmasti paljon nopeammin, jos me pääsisimme yksimielisyyteen siitä, että 3,5 viisi prosenttia rikkipäästöistä ja 98 prosenttia kaikista rikkipäästöistä tapahtuu merellä ja vain 2 prosenttia on seka-alueilla. Jos tässä päästään yhden prosentin tai jopa puolen prosentin tasolle, niin se on ihan toteutettavissa, mutta sen jälkeen asiat menevät hankaliksi ja meillä ei ole kovin paljon vaihtoehtoja ja katson juuri puheenjohtajan kulmakarvoja. Vielä sanon lyhyesti, että tässä meidän ei nyt pidä tehdä virheitä, vaan pohtia tämä mielellään, eli mieluummin laajentaa tuota aluetta ja saada samat kilpailuehdot kaikkialle Eurooppaan. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on sitten Spirello. Sì, grazie <clears throat> Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Luin suurella mielenkiinnolla Satuhassin mietinnön ja kiitän häntä tehdystä työstä. Haluaisin kuitenkin esittää muutamia huomioita, erityisesti mitä Tatarellakin jo sanoi 12 ja 14 tarkistuksista. Niissähän äh, poistetaan komission teksti, kun viitataan äh, näihin reittialuksiin. Tällaisten palvelujen tai tällaisia palveluja tuottavien alusten sääntely on nyt poistettu, mutta sitten viitataan siihen, että laajennetaan sääntöjä esimerkiksi risteilyaluksiin ja niiden käyttämiin polttoaineisiin. Tässä siis tiukennetaan ehdotusta verrattuna kansainvälisen merenkulkujärjestön sopimukseen. Polttoaineiden tai puhtai, puhtaampien polttoaineiden tarkoituksena on rajoittaa päästöjä – ja tämä liittyy siihen, mihin satamiin risteilyalukset purjehtivat. Jos ei ole kyse aluksesta, joka näitä äh, reittipalveluita tarjoaa, niin kustannukset voisivat olla liian liian suuria. Ja päästöjen vähentäminen aiheuttaisi risteilyaluksille aivan liian suuria kustannuksia ja matkustaja-aluksille kustannukset olisivat lukuisia miljardeja. Tämä pitäisi rajoittaa satama-alueisiin. Sellaiset alukset, jotka purjehtivat hyvin pitkiä matkoja ennen kuin tulevat sat, unionin satamiin. Rajoitukset pitäisi olla pienempiä. Uh, Kiitoksia. Sitten haluaisin antaa vielä komission edustajalle Feheijerille puheenvuoron. Eli jokainen minuutti on pois lounastunnista, eli puhukaa pikaisesti. Also from the commission. Kiitos komission kannalta. Haluamme kiittää edustaja Hassia hänen tekemästään työstä. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tästä analyysistä ja siitä, että on toimittava kiireellisesti. Edustaja Hassi on ottanut esiin Nämä ennenaikaiset kuolemat, joita tapahtuu johtuen näistä päästöistä, me tiedämme esimerkiksi, että rikki on hyvin tärkeä tekijä. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä Hassin kanssa ja siitä, mitä me olemme täällä nyt kuulleet. Eli tämä on asia, joka äh, on hoidettava kuntoon. Olemme samaa mieltä, että IMO on tehnyt saman asian. 2008 ehdotus äh, oli mittatilaustyönä tehty suurin piirtein. Siinä keskityttiin nimenomaan siihen, että IMO äh, toimenpannaan ajoissa. Ja se on kustannushyödyllistä mitä tulee sitten näihin erityisiin ehdotuksiin, että mentäisiin eh, pitemmälle kuin SEKAS tai eh, IMO, No, sekan suhteen eh, komissiolla ei ollut mitään mandaattia, koska emme ole jäsen IMOssa. Me tiedämme, että Hassi vastustaa sitä, että työskennellään ainoastaan näissä tietyissä, tietyillä vesillä. Tätä täytyy tutkia edelleen, mutta sekan on tällainen väliaikainen ratkaisu, jolla pystytään sitten ratkaisemaan tai puuttumaan myös ilmalaatukysymyksiin etelässä. Jos te olette lukeneet tämän raportin, komissio uskee todellakin, että tässä, tässä on suuria kustannushyötyjä, mutta meillä ei todellakaan ollut tätä mandaattia, joten meidän täytyy motivoida jäsenvaltiota ottamaan tämä kanta IMOssa – ja näitä tutkimuksia tullaan syventämään vuoteen 2013 mennessä. Täällä esitettiin muutamia kysymyksiä komissiolle, ehkäpä ihan lyhykäisesti ne lävitse. Tämä välineistö on olemassa syyskuusta lähtien. Komissio on siinä tuonut esiin omat kantansa ja on valmis tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa edelleenkin siitä, millä tavalla mennä eteenpäin ja millä tavalla tukea varustamo- tai laivanrakennusteollisuutta niin että se olisi ympäristöystävällisempi. 2015 on yksi virstanpylväs, mutta pitemmällekin on katsottava. Ja sitten näitä tällaisia mallin vaihtoja tulee mahdollisesti liittyen reittien vaihtoon, mutta jäsenvaltioiden tulee tätä itse tarkastella Me pidämme tärkeänä sitä, että äh, short sea shipping on äh, yksi tärkeä äh, tapa kuljettaa myös ilmaston kannalta. Meidän täytyy toki tarkastella näitä edellytyksiä. Joku vaikut, puhui tässä siitä, mitä vaikutuksia tällä voi olla arktiselle alueelle, mutta toki tämä on tärkeä asia ja tätä tullaan myös tarkemmin tarkemmin tarkastelemaan. Ja sitten mitä tulee näihin eri alustyyppeihin, niin meistä risteilyalukset on jo kuitenkin katettu, vaikkakaan kaikki eivät ole samaa mieltä. Komissio ei öö, ole välttämättä sitä mieltä, että nämä matkustajalaivat otettaisiin mukaan sekan alueelle välittömästi, vaan että tässä olisi viiden vuoden kausi. You want to make some short final comments? Yeah. Satu, haluatko esittää loppukommentin? Ole hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitos oikein paljon kaikkien kollegojen kommenteista. Me toki jatkamme yhteistyötä ja keskustelua ja jatkamme työtä valiokunnan enemmistön antamien suuntaviivojen mukaan. Ihan muutama nopea kommentti. Euroopan parlamentti on jo ottanut kantaa kunnianhimoisempaan lähestymistapaan kuin IMO. Se oli parlamentin kanta silloin, kun nykyinen direktiivi oli pöydällä. Ja minä todella toivoisin, että jatkaisimme samoilla linjoilla. Niin kuten aikaisempi parlamentti ja sitä edeltävä parlamentti ovat tehneet. Eli jatkaisimme niiden linjauksia. Ymmärrän hyvin joidenkin kollegojen huolenaiheet, jotka koskevat asian kustannuksia teollisuudelle, mutta haluaisin korostaa sitä, että meriliikenteen päästöjen vähentäminen on myös eteläisille jäsenmaille kustannustehokasta, koska terveys etujen taloudellinen painoarvo on niin suuri. Mitä tulee sitten uuteen teknologiaan, kuten pesureiden kustannuksiin, tiedämme jo kokemuksesta, että kustannukset laskevat aina, kun jostakin asiasta tulee pakollista. Mitä sitten tulee pesureiden myrkyllisiin jäämiin, joista Rova Wills mainitsi. Yksi ehdotuksistani on se, että satamat pakotetaan näiden jätteiden käsittelyyn. Tämän lietteen käsittelyyn, jotta lietettä ei sitten joudu meriin. Mutta kiitoksia kollegoille ja jatkamme normaaleja neuvotteluja tämän jälkeen. Tarkistusten jättö. Määräaika on 13. 12. kello 12. Sitten mennään seuraavaan esityslistan kohteen, kohtaan. Kyse on meludirektiivistä. Code Rocket, olkaa hyvä. So it's clear the noise is still available. Kiitos. Melu on suuri ongelma Euroopassa. WHO mukaan se on toiseksi suurin ympäristöhaitta tähän mennessä. Meillä on nämä tavoitteet kuudennessa ympäristöohjelmassa ja myös ympäristömeilyohjelmassa, jotka on hyväksytty 2002. Ja komission raportissa on nyt käsitelty näitä kokemuksia tämän jälkeen. Ympäristömelu direktiivi on lähinnä pyrkinyt nostamaan ihmisten tietoutta tästä ja sitä, että kansalliset viranomaiset tekevät jotain, kansalaiset on otettu mukaan tähän suunnitteluun ja sitä kautta olemme kyenneet paljon paremmin puuttumaan tähän melusaasteeseen nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Toinen etu on se, että se on antanut meille sitä informaatiota Euroopan tasolla, jota me tarvitsemme, jotta voimme eh, puuttua näihin kohteisiin, esimerkiksi rautatieliikenne, maantiekuljetukset ja lentoliikenne. Ja tätä kautta on voitu parantaa tätä. Informaatio on hyvää, mutta enemmän voidaan tehdä. Me emme vieläkään kykene eh, tätä tarpeeksi hyvällä tavalla käsittelemään. Mutta eh, me suhtaudumme siihen positiivisesti, että me tulemme saavuttamaan kuudennen ympäristöohjelman tavoitteet ja pyrimme harmonisoimaan ne välineet, joita me käytämme ja että komitologian menettelyssä tähän saadaan keinot jäsenvaltioilla on myös tärkeä rooli, kun toimeenpannaan näitä. Me voimme saada paljon enemmän irti tästä ympäristömeludirektiivistä kuin tähän mennessä. Me voimme tehdä yhteistyötä, vaihtaa parhaita käytänteitä ja harminisoida. Jäsenvaltiotasolla on myös paremmin koordinoitava näitä toimia. Ja ne, jotka laativat tai toimeenpanevat ympäristölainsäädäntöjä ja, ja ne, jotka, jotka valvovat tätä melu saastetta, heidän yhteistyönsä on parannuttava. Me olemme ottaneet eh, viisi asiaa esiin, eh, joita pidetään tärkeimpänä. Ensimmäinen on se, että me saamme tällaiset tarkemmat tavoitearvot, joita direktiivissä ei tällä hetkellä ole. Ja toinen on se, että täytyisi saavuttaa tämä 40 desibelin raja, yläraja, jonka WHO on suositellut. Kolmas on se, että jäsenvaltioiden on toimenpantava nämä toimintasuunnitelmat, tai neljänneksi tekniset vaatimukset ja suunnitelmat, ja viidenneksi oikeudellinen puitteisto, joten me käytämme eri instituutioita tässä, instituutteja tässä avuksi ja eri osapuolia ja toivomme, että tämä tulee mukaan myös seuraaviin ympäristöohjelmiin. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida tässä meluyhteydessä myös ilmansaastetavoitteet. On selvää kuitenkin jo, miten paljon meidän on miten paljon me saamme hyötyä siitä, että tämä toimeenpannaan paremmin ja että suojellaan paremmin kansallisesti ja alueellisella tasolla ja että valvonta on parempaa EUn tasolla. Kiitoksia. Minä onnittelen teitä siitä, että pystytte puhumaan kaikista tästä melusta huolimatta. Onko meillä kysymyksiä komissiolle tästä meluasiasta? Eli esitän sitten lyhyen äh, kommentin itse. Kun tekniset vaatimukset koko ajan nousevat, niin ympäristöaspektikin tässä on. Eli kun pannaan hyvin korkeita teknisiä vaatimuksia, niin sitten esimerkiksi puumateriaaleja ei voi enää käyttää, vaan täytyy käyttää synteettisiä materiaaleja, jotta saadaan melua vähennettyä. Eli meidän täytyy myös löytää muita keinoja vähentää melua kuin teknisiä ratkaisuja. Yksi konflikti, jonka olen huomannut paikallispolitiikkona ollessani, ovat ne suurten kaupunkien alueet, joista ei voi rakentaa taloja ja siellä on paljon melua ja sitten kunnallispolitiikkaa poliitikot yrittävät tehdä poikkeuksia ja rakentavat sitten sellaisille alueille, minne melusyistä ei saisi rakentaa. Eli meillä on koko ajan eh, vahvempi, isompi konflikti melun välillä ja ihmisten oikeuksien välillä, jotka ovat siis oikeuksia saada hyvät yöunet. Kiitoksia siis, että työskentelette tämän aiheen parissa. Ja näihin sanoihin haluan päättää tämän kokouksen. Seuraava kokous on 19. ja 20. joulukuuta 2011. Mukavaa lounastuntia.